Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze an. Hyvät kollegat, voisitteko asettautua paikoilleen ystävällisesti? Mm, tervetuloa tähän valiokunnan istuntoomme. Kohtana yksi on esityslistan hyväksyminen. On siinä muutama muutosesitys koskien kohtia 12 ja 13. Können Sie bitte die Lautsprecher sonst... Voisitteko tota kovaa äänistä, äänisen volyymia vähän säätää, sanottiin teknikolla. No niin, siis kohdassa yksi esityslistan hyväksyminen 12 ja 13 esityslistan kohtiin on muutos, muutoksia, että ne siirretään sitten äänest, ensimmäiseksi äänestettäviksi asioiksi. Schnellhardt. Schnellhardt tulee, Schnellhardtit tulevat ensimmäiseksi huomenna sille. Näin sitten olemme hyväksyneet esityslistan, mitä tulkkaukseen tulee. Meillä on normaali tulkkausprofiili. Eli et, et, äh, Estiä Maltaa ei oli, mutta Kroatia on sitten vastaavasti tänä päivänä bonuksena tarjolla. Sen jälkeen äh, ilmoittaisin, että siis puheenjohtajana ihmetyksessä meillä on 12. päivä mm, yli, ylimääräinen äh, äh, kokous ETS backloadingissa. Se komissaari on paikalla, asiantuntijat tulevat olevan paikalla meillä oli koko iltapäivä kolmesta puoli seitsemään aikaa keskustella tästä ehdotuksesta. Sitten 13. Eh, päivä, eli eh, ensi viikolla pidetään John Dallin seuraajan, seuraehdokkaan kuuleminen Valmistilaisuuspaikkaa ei ole eh, vielä päätetty, mutta eh, iltapäivällä kuitenkin kolmesta kuuteen. Se tapahtuu siis 13. päivästä siviilipuolustusmekanismista. Meillä on seminaari 15. Mm, päivä marraskuuta puoli kymmeneltä alkaen. ASP 5E2 ja siinä on nyt 26. Äh, päivä äh, marraskuuta kello 13 äh, alkaen 3 e 3 koskien kuorma liikennettä. Siinä ilmoitukset, sitten on pöytäkirjan hyväksyminen 6. syyskuuta sekä 19. ja 20. syyskuuta pidetyistä kokouksista. Jos se ei siihen ole huomatuksia, katsotaan hyväksytyksi. Sitten esityslistan kohtaan neljä eli kolmannen varapuheenjohtajan vaaliin. Peter Liise, ole hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä tämä puolimatkan Crowvissa pidettävät maalit, joista kolme varapuheenjohtajaa valittiin. Sinne Jutta Hauk totesi tuolloin, että sitten kun se seuraavassa tilanteessa, kun puheenjohtajisto kaipaa täydennystä ja täytyy ottaa uusi katsaus äh, meidän ja poliittiseen ja maantieteelliseen jakautumiseen. Thomas Adler äh, on Unkarista on nyt sitten äh, tarjolla. Käymme hänen valtuuskuntansa kanssa ja voimme, olemme tämän siis tähän unkarilaisen paikalla ehdottaa uutta päte, pätevää kollegaa Krista Klassia, joka on tässä valiokunnassamme ollut jo pitkään jäsenenä. Hän on täällä laatinut use, useita ää, tärkeitä mietintöjä, esimerkiksi tuholaistorjunta-aineista ja näin poispäin. Ja näin sitten Jutta Haukin ja monen munkin naisen, naisedustajan toive täyttää, että puheenjohtajistoon saadaan myöskin sitten pätevää nais sukupuolen edustusta. Jos äh, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, voidaan äh, to- toimia niin, että koska meillä on vain yksi ehdotus, voimme vain kätten taputuksin tämä äh, nimitys hyväksyä. Sopiiko näin? Hyvä. Näin. Edustaja Klass, kavutkaapa tänne, tänne eteen ja onnittelut lämpimästi tästä kolmannen varapuheenjohtajan vakanssista. So, ich bin froh, jetzt sind wir wieder vollständig hier im... Hyvä, noin. Nyt sitten olemme, meillä on täysin miehitys täällä puheenjohtajapöydän takana. Edustaja Kukovic, teillä on puheenvuoropyyntö. Äh, oprostite, äh, predsednik. Äh, želela bi sam... Hyvä, puheenjohtaja Minulla on vain yksi ilmoitusasia. Ympäristövaliokunnallemme kertaa Sloveniassa tapahtuneesta katastrofista. Kaikki Slovenian joet tulvivat, ovat tulvineet yli äyräidensä. Ihmiset siellä kärsivät talot ja yritykset, teollisuuslaitokset ovat joutuneet tulvaveren alle. Ja tässä tämän valiokunnan jäsenenä katson velvollisuudekseni teille tästä ilmoittaa ja tiedottaa. Ja, mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että, että jatkossakin sitten voidaan osoittaa laveaa solidarisuutta näitä tulvan uhria kohtaan puheenjohtaja, kiitoksia tästä ilmoituksesta. Toki solidaarisesti solidaarisuutta osoitamme näitä tulvan uhreja kohtaan. Ja toivottavasti pidätte meidät sitten ajan tasalla asiasta. Sitten esityslistalla kohtaan viisi vesipolitiikan alan prioriteettiaineet. Siitä on pidetty yksi keskustelukierros esittelemme on eh, Richard Seber siinä tilaisuudessa. Eh, eh, tähän olemme kutsuneet asiantuntijoita, jotka ovat täällä läsnä Sanko pääosastosta. Ei valitettavasti tullut edustusta ja neuvoston puheenjohtaja on jumissa parhaillaan Atenan lentokentällä mutta muiden äh, äh, instituutioiden edustajat ovat paikalla kuitenkin kuulemassa herra Seberin alustusta. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut ensin Krista Klassille lämpimästi tästä, äh, tästä hänen nimityksestään. Hän, tällainen sukupuolten välinen tasa-arvo toteuttaminen oli tässä tärkeä tässä, niin edustaja Kukovicille toteaisin, että, että meillä on että meillä Euroopassa tämä vesidirektiivi ja meillä on tämä tällainen tulovesi vesien varalta myöskin määräykset olemassa. Ja äh, vaikka tämä, näitä tapahtumia sattuu yhä, yhä tiiviimmässä tahdissa, on tar- tärkeää, että tartumme tähän asiaan äh, tiiviimmin Euroopassa – Meillä on tässä on äh, tätä ja tästä ja keskusteltu kerran ja meillä oli tässä äh, tarkistusten oma ja määrä, määräaikansa ja nyt me olemme kuitenkin tulleet sen tässä äh, pyrkineet siihen, että me voimme yhdistää näitä eriäviä mielipiteitä kompromisseiksi ja keskustella sitten myöskin asiantuntijoiden kanssa ja äh, Dagmar Berendin äh, suulla olemme myöskin DG Sankosta edustajat äh, kutsuneet, mutta he eivät halunneet tulla valitettavasti. Mutta osittain täällä on muut, muut pääosastot edustettuina myöskin puheenjohtajan kabinetista on edustajat paikalla Äh, äh, tässä äh, tutkimustuloksista voitaneen keskustella objektiivisesti ja katsoa, että missä nämä kompastuskivet edellyttävät piilevät. Komissiollahan on tietysti velvollisuus tätä, tätä vesi, vesidirektiiviä täydentää ja täydentää sinne olevan näitä ilmenevää prioriteettiaineiden luetteloakin, mutta haluaisin muistuttaa tästä, että, että tässä on mm, ei pelkästään tästä juomaveden puhtaudesta ja, ja saastuneisuudesta, vaan myöskin muistakin vesistä, niin että kaikissa muissakin vesistöissä kemiallinen tila on hyvä ja tyydyttävä tässä tässä liittuettelussa on tällä hetkellä 33 prioriteettiaineita ja komission sitten pitkän tieteellisen prosessin tuloksena ja asiantuntijoita jäsenmaista kuulemalla ja muita asianosaisia kuulemalla ja kuuntelemalla on nyt sitten tämän listan koko koostumuksesta päättänyt ja sitä päättänyt ehdottaa. Ja nyt meillä on tässä eh, ehdotus pöydällä, jota on kuitenkin tieteellisestikin todellakin sitten vähän perusteltu tässä ehdotetaan uusia aineita äh, täydennykseksi tähän listaan. Ja tämän, sehän on tietenkin tarpeellista, mutta pääongelma on kuitenkin se, että miten me sitten äh, toimimme näiden kolmen esitetyn farmaseuttisen aineen kanssa, e, e, erityisesti mitä tulee pintavesiin ja juomavesiin Sehän on kaikille tuttu, siinä nämä ongelmat piilevät, että nämä tieteelliset selvitykset ovat sen osoittaneet, mutta nythän on kysymys on siitä, että eh, voimmeko me näitä laadun, eh, ympäristölaatu eh, normeja, normeista päättää näiden kolmen farmaseuttisen aineen osalta nyt vai vasta tuonnempana. Siihen nimittäin kytkeytyy tietty määrä kustannuksia Eh, hän on häntä muutaman harvan eh, arvostelun aiheen tässä nostaa esille. Nimittäin komissiota vastaan valitettavasti komission eh, ehdotuksessa puhutaan täytäntöönpanosta ja ei-täytäntöönpanon aiheuttamista kustannusten esimerkiksi 191 artiklan perustaalla todettu, että ei ole riittäviä tietoja niin kuin siinä artiklassa vaaditaan. Tämä on tällainen tietty poliittinen heikkous tässä ehdotuksessa. Neuvostossahan tämä keskustelu on pyörinyt aika pitkälle tämän kustannuskysymyksen ympärillä valitettavasti kylläkin, koska äh, nämä, äh, nämä aineet ovat äh, vähimmäistössä tässä vesiä kuormittavista aineista, muut ovat huomattavasti enemmän läsnä olevia. Mutta mitä sitten tulee näihin tietoihin, pohjanalueiden tietoihin, ruotsilainen tutkimus on Eh, esittänyt täytäntöpanon kustannuksesti 790 euroa per henkilö per vuodessa, mutta nämä ovat koske pelkästään siis näitä kolmea farmaseuttista aineita, vaan näitä muita, jotka ovat tällaista hitaasti hajoavia eh, ja vaikuttavat tähän veden puhdistumiseen ja edellyttää sitten näitä tällaisia otsonin puhdistamisia ja puhdistuskeinoja ja äh, erilaisten suodattamien asentamisia, mutta nämä on tästä tulevaisuuden asia. Ne, äh, ensinnäkin puhutaan näistä ää, äh, synteettisistä hormonista. Esimerkiksi se on tämän listalle myöskin esitetty otettavaksi sen, se, niin tätä 2020, 2021 vuoteen mennessä tai viimeistään 26 vuoteen mennessä saataisiin sitten nämä ympäristönormit täyttymään myöskin näiden aineiden osalta. Eh, minustossa on eh, eh, enemmistö näiden aineiden mukaan ottamista vastaan Eh, esimerkiksi UK eh, edustaja on tätä asiaa eh, ehdotusta aivan erityisen pontevasti vastustanut. Niin, sitten vielä tämä, tästä itse list, mitä tähän itse luetteloon tulee, että sen pitää kerätä enemmän, yhä enemmän tietoja sen pohjaksi. Me, me, me olet näissä muutosesityksissä ehdotettu, että tämä sitova luettelo olisi aina vain neljä vuotta kerrallaan voimassa ja sen jälkeen tarkasteltaisiin uudestaan, onko näitä aineita sitten veneen, veteen kerääntynyt liikaa tai sen niinkin paljon, että, että niitä kannattaa valvoa tiheästi, koska se valvonta on kallista, kuten äsken oli todettiin. Sitten vielä yksi seikka, joka on poliittisestikin eh, mielenkiintoinen, on tämä niin sanottu cross-linksit, eli eh, jotka liittyvät eh, tuotteisiin, jotka on jo, sääntö, joista on säännelty jo oikeudellisella asetuksella. Siinä on tällaisia kasvinsuojelu, tuholaismyrkkyjästä ja muista tällaisista esimerkiksi REACHin alaisista aineista – mutta äh, tässä, äh, tässä tämä, tämä äh, kytkös sitten sinällään, tai tuottaako se sitten tämmöisen automaattisen hyväksynnän, se täytyy vielä selvittää me emme tietenkään pidä järkevänä sitä, että, että, että jos, jos jokin aine ylittää jonkun kriittisen arvon, arvon jossain, jossain vesistössä, välttämättä sitten esty, esty sen aineen hyväksyminen enää sen, siinä tilanteessa. Meidän täytyy tässä sekä vesipolitiikasta että terveyspolitiikasta puhua. Tässä on tällä ympäristönsuojelutoimilla on silloin suora heijastusvaikutus sitten näiden maiden terveyspolitiikkaan, jos nämä kaikki aineet automaattisesti hyväksytään tällä listalla ja se, niiden laatu ympäristönormit sitten hyväksytään. No, me olemme näistä asioista puhuneet pitkään ja perusteellisesti aiemminkin, mutta nyt sitten lopetan tähän ja jään odottamaan teidän kommenttejanne. Kiitoksia. Meillä ei ole Ruotsista edustaja paikalla tällä hetkellä, mutta tämä selvitys on teillä tuolla papereissanne olemassa. Meillä on kuitenkin yhdistyneen kuningaskunnan edustaja paikalla, e, eli sieltä saadaan sitten informaatiota suoraan hevosen suusta. E, niin, nyt sitten ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, käännyn komission edustajan puoleen. Siellä on veden, vesien suojeluosaston johtaja paikalla. Olkaapa hyvä. Thank you, thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, että sain tämän mahdollisuuden selittää hiukan, mistä tämä ehdotus juontuu. Yksi keskustelu täällä on jo käyty, joten puhun nyt lyhyesti, kun puhun taustasta. Tarkoitus on päivittää direktiiviä 2008-145, jossa asetetaan luettelo prioriteettiaineista ja jossa myös määritetään ympäristölliset laatustandardit näitä aineita silmällä pitäen. Me olemme käyneet läpi laajoja tieteellisiä prosesseja voidaksemme e, yksilöidä ne 15 ehdotusta, jotka nyt sisältyvät tässä edessäni, olevassa ehdotu- sisältävät edessäni olevan ehdotukseen. Mukana on noin 2000 uutta ainetta alun perin ollut, mutta tieteellisen prosessin ja jäsenvaltiojohtoisen prosessin, sidosryhmäjohtoisen prosessin avulla tätä määrää on nyt typistetty. Meillä on myös määritetty turvallisia tasoja tieteellisessä komiteassa ja me olemme valinneet nämä 15 ainetta koska on näyttöä siitä, että näiden aineiden konsentraatiot ovat ylittävät turvalliset tasot. Ja me olemme sitä mieltä, että meidän ei tulisi todellakaan tätä ongelmaa lakaista maton alle, vaan meidän täytyy puuttua näihin. Ja kun olemme todenneet, että tietyt aineet, tai kun todetaan, että luonnossa on tiettyjä aineita, jotka aiheuttavat huolta, niin asiaan täytyy puuttua. Seber ehdotti tarkailtavien aineiden luettelua watchlistia, jotta voitaisiin valvoa näiden aineiden pääsyä luontoon jatkossa. Ja meillä on nämä niin sanotut kaikkialla läsnä olevat aineet, tai kuten täällä suomeksi sanotaan, ubiquitaariset aineet. Me olemme niiden osalta tehneet ehdotuksia ja toivottavasti me saamme aikaan edistystä niiden aineiden osalta, jotka ovat meitä häirinneet luonnossa jo vuosien ajan. Mitä tulee kustannuksiin ja näihin farmaseuttisiin aineisiin, tässähän nyt ilmeisesti on tämä pääkeskustelun kirvoittaja. Aivan kuten Zebra sanoi, niin toki tässä löytyy yhteyksiä linksiin, äh, tulkikorja REACHiin, biosidiasetukseen, kasvien torjunta-aine lainsäädäntöön ja niin edespäin. EUlla tietenkin on rooli pelattavanaan tässä, mutta tietysti jäsenvaltioiden täytyy itse omissa valuma-alueiden suojelusuunnitelmissaan pohtia, mihin toimiin ryhtyä. Ja kun komissio tekee kustannusarvioita, niin täytyy aina muistaa, että me emme tietenkään tiedä, mihin toimiin jäsenvaltiot loppujen lopuksi päättävät ryhtyä. Vaikutusten arvioinnin mittaan on saatu tietoa tietyistä lääkeaineista, farmaseuttisista aineista, muun muassa UK, Sveitsistä. Olemme saaneet tietoa myös Saksasta siitä, kuinka paljon maksaisi se, että tämänkaltaiset aineet mm, yritettäisiin jätevesistä poistaa. No, täytyy kuitenkin todeta, että olemme sen tiedon varassa, jota saamme jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä, joten ne arviot, joita olemme tehneet, ovat sellaisia arvioita, joita nyt oli ylipäänsä mahdollista tehdä sen tiedon perusteella, jota jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä saatiin myös Eurostatilta ja ympäristövirastolta. Me haluamme heti kättelyssä korostaa sitä, että toki tässä on kyse ympäristöllisestä huolesta. Ähm, ne kustannukset, joista puhutaan, ovat maksimikustannuksia, jotka ähm, meidän täytyy myös noudattaa äh, sitä perussopimuksen äh, säädöstä, jonka myötä ennaltaehkäisy on aina kaikkein tärkeintä. Sillä tavalla voidaan vähentää kustannuksia. Ähm, äh, ennaltaehkäisy voi esimerkiksi olla sitä, että aidataan laidun alueita, pyritään estämään estrogeenin pääsy luontoon, käytetään niin sanotusti parempia lääkkeitä. Ja haluaisin myös alleviivata sitä, että komissio ei todellakaan halua rajoittaa terveydenhoitoa eikä vähentää esimerkiksi ehkäisyvälineiden käyttöä. Mutta me ehdotamme sitä, että meidän täytyisi pyrkiä löytämään huokeimpia ratkaisuja. Ennaltaehkäisy on omiaan rajoittamaan niiden alueiden lukumäärää, joissa tarvitaan lisätoimia. Tällaisia ongelmia ilmenee, koska meillä on kehityksellistä muutosta, meillä on ollut muutoksia taloudellisessa toiminnassa jäsenvaltioissa, ja nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, joiden perusteella tehdään päätöksiä siitä, missä lisätoimiin täytyy ryhtyä. Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että lisätoimiin ei tarvitse ryhtyä kaikkialla. Eli jos jotain voidaan ennaltaehkäisyn keinoin jo tehdä, niin silloin vähennetään niiden paikkojen lukumäärää, joissa täytyisi ryhtyä lisätoimiin toimiin. Tällä tavalla vähennetään kustannuksia. Haluaisin myös tähdentää sitä, että me olemme käynnistäneet veteen liittyvän eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden EIPn. Ja tavoitteena on myötävaikuttaa kasvuun ja työpaikkojen lisääntymiseen ja löytää, auttaa löytämään ratkaisuja tämän ympäristöongelmiin jäteveden käsittely on tietenkin etusijalla ja siksi me toivomme, että strategista täytäntöönpanosuunnitelmaa voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti ja toivottavasti me löydämme ratkaisuja näihin ongelmiin, koska olemme sellaisella alalla, jolta meillä ei ole kauhean kovasti kokemusta ja varmasti teknologinen kehittyminen ajan olla vähentää kustannuksia. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että vesipuitedirektiivissä säädetään, että jäsen, tai siis se sallii jäsenvaltioille paljon joustavuutta, se antaa mahdollisuuden lykätä toimia, se antaa mahdollisuuden poikkeuksiin yksittäistapauksissa, joissa kustannukset ovat todella kohtuuttomat. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat valita poikkeusluvan ja tällä tavalla voivat vähentää omia kustannuksiaan ilman, että kuitenkaan vähentävät yleistä turvan tasoa. No, näin sanoin, niin haluan kiittää teitä puheenjohtaja. Vielen dank. Kiitoksia vain teille. Ja, sitten salista puheenvuorot. Olkaa hyvä. This is not... Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä ei koske sitä, että me kieltäisimme farmaseuttisten aineiden käytön. Me olemme tehneet jo tarkistuksen tähän asiaan miten voidaan käyttää farmaseuttisia aineita, joita tarvitaan edelleen kovasti, mutta kuitenkin taata puhtaan veden, eli miten voidaan saada parhaat tulokset molemmista terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Tämä liittyy toki kustannuksiin myös, ei kyse ole verokysymyksistä sen kummemmin, vaan investointikysymyksistä ja tämä liittyy myös taloudelliseen kehitykseen. Jos ajattelemme Eurooppaa nyt, niin tämä voi myös luoda uusia työpaikkoja, joita me niin kovasti tarvitsemme. jäsenvaltioissa lienee ongelmia tiukkojen aikarajojen noudattamisessa ja eivätkö jäsenvaltiot ole valmiita tähän. Kuten kuulimme juuri äsken komission sanovan, niin vesipuitedirektiivi tarjoaa aikapoikkeuksen myös jäsenvaltioille, jotka eivät pysty saavuttamaan aikarajoja tietyissä aineissa. Minä tahtoisin nyt kysyä komissiota, mitä komissio odottaa, minkälaisia työvaikutuksista tämän tyyppisistä investoinneista, minkälaisia taloudellisia etuja voidaan saavuttaa tämän tyyppisillä sijoituksilla ja ovatko nämä moneen tarkoitu, monitarkoitusinvestointeja Eli jos ajattelemme, että kolmea farmaseuttista ainetta esimerkiksi ja sitä, että näitä aineita ei saisi käyttää, niin ajatellaanko, että myös muita aineita sitten voitaisiin samalla tavalla kohdella ja miten sitten voidaan terveyttä suojella? Hoivakraama. Kiitoksia tästä. Seuraava. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Tätä, tämä vuoropuhelu on jo käyty parinkin otteeseen, en aio puhua pitkään. Meidän kannassamme ei ole mitään muutosta tapahtunut. Mehän nämä kytkenen näiden kolmen farmaseuttisen aineen, on tässä muuta, pari muutakin pääkohtaa, mutta tämä on kuitenkin meistä kaikkein tärkein Äh, epäilystäkään sitä, että komissio olisi tieteellistä taustatyötä tehnyt ihan riittävän määrin, mutta joka tapauksessa uutta, uutta tietoa tulee koko ajan, jos, joista voidaan äh, vetää muutama äh, kysymys, kysymysmerkki näihin kysymyksiin ja siihen, että kuuluvatko nämä kolme ainetta tälle prioriteettilistalle. Se on hiukan kyseenalaista, se ei ole täysin yksiselitteistä. Eh, nyt meidän sitten ympäristöpolitiikoina miettiä, että mikä se raja-arvo sitten olisi, joka tähän eh, määriteltäisiin. Ja tässä kallistun, siinä kallistuisin eh, tiedemiesten puolelle, että on hyvä, hyvä pyrkiä tässä kompromissiin ja pyrkiä tekemään näille farmaseuttisille aineille jotakin, ottaa huomioon, että tällainen niissä piilee tietty vaara ja riski mutta tässä on suoraan mitään risti, risti, ristiriitaa lääkäinen direktiivinkään ole. Tietenkin täytyy myöskin ottaa huomioon se, että jos kerran vettä joudutaan suorattamaan näiden ansiosta, siitä koituvat kustannukset täytyy myöskin sitten tietenkin laskea mukaan. Ongelmathan ovat hyvinkin paikallisia, jos ovat. Ja, ja jos ajatellaan tällaista pinta veden puhtautta ja miettiä sitten näitä eh, kustannuksia, jos sen tarvitaan, kenties kansantaloudellisia eh, varoja tarvitaan johonkin muuhun kohteeseen, ehkä tarkemmin kuin tähän jatkuvaan valvontaan. Ja, tässä yhteydessä on sitten eh, todettava, todettava että, se on, että tämä talouden vaatimus ei välttämättä ole paikallaan ja oikeutettu. Siksi minusta kannattaa hyväksyä, että tässä on ristinkäyviä mielipiteitä ja että äh, äh, pyrkisimme äh, kompromissiin, ettei näitä farmaseuttisia aineita kokonaan otettaisi tätä listalta, koska niissä on tietty piilevä riski joka tapauksessa, vaan että sitten päätyisimme tähän toisenlaiseen valvontaratkaisuun, että niistä sitten mm, pidettäisiin silmällä niiden kehitystä ja, ja tämä tämä vesipuitedirektiivi on, on, on, on niin vaativaa, että se on tuottanut jo kautta Euroopan vaikeuksia sen noudattaminen siis, koska sen tavoitteet ovat aika korkeat. Tässä nyt tietenkin miettiä, että kuinka pitkälle meidänkään kannattaa mennä, jotta niistä koituvat kustannukset olisivat sitten puolustettavissa. Hoja Kramer, kiitoksia. Selkeähän se on tietysti, että ympäristö maksaa ja erityisesti huono, huonosti hoidettu luonto maksaa aivan erityisesti. Slyter, olkaa hyvä. Well, it's a... Kiitoksia. On sääli, että ruotsalaiset eivät ole paikalla esittämässä raporttiaan. Toivottavasti luette kuitenkin tämän raportin. Kun minä opiskelin kemian, kemiaa ja insinööritointa, niin me kyllä kävimme monissa vesien puhdistuslaitoksissa ja meillä on, meidän on nyt aika parantaa niitä. Ja jos me haluamme todellakin ratkaisun tähän ongelmaan, niin kustannukset tulevat olemaan niin korkeat, että ne ylittävät kyllä kaiken sen tulon määrän, joka näistä kemikaaleista tulee, joten olisi taloudellisesti sulaa hullutta olla ennaltaehkäisemättä jo lähteellä näitä ongelmia. Se on paljon taloudellisesti tehokkaampaa. Ja siksi sanoisin, että laatunormien asettaminen jo nyt on parempi asia kuin odotella, mitä tapahtuu. Koska siinä vaiheessa, kun olemme katselleet riittävästi, niin monet näistä laitoksista ovat jo investoineet. Ja jos ne eivät vieläkään täytä vaatimuksia, niin uudet investoinnit maksavat vielä enemmän. Joten olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa äh, kaikkein talo- siis taloudellisesti tehokkain ratkaisu on myös ympäristöllisesti paras ratkaisu. Seiber kuitenkin mainitsi erään tärkeän asian, nimittäin ristiinviittaukset muihin direktiiveihin. Jotkut ihmiset ovat esittäneet tarkistuksia ja sanoneet, että onhan meillä jo alakohtaista sääntelyä ähm, ja tämän säädöksen ei tulisi vaikuttaa niihin muihin säädöksiin, mutta voidaan ajatella myös toisella tavalla. Jos yksilöidään tässä kohtaa jotain sellaista, josta ei ole vielä säädetty alakohtaisissa asetuksissa, niin ehkäpä on järkeä tehdä näitä ristiinviittauksia. Eli jos me löydämme jotain uutta täällä, niin silloin REACHin ja biosiididirektiivin ja muiden asetustenkin täytyy käydä läpi muutoksia. 83-87 tarkistuksessa niin olen juuri tähän pyrkinyt. Eivät ne varmasti helpoimpia ja helposti ymmärrettävimpiä ole aina, mutta aikeeni on kuitenkin se, että jos nyt hiukan pidempään niitä pohdiskelee, niin toivottavasti näiden tarkistusten merkitys tulee selväksi. Nimittäin se, että jos tämä asetus edellyttää muutoksia, niin silloin eh, teemme muutoksen myös eh, muuhun eh, lainsäädäntöön. Eli silloin tämä ristiin viittaus todella toimii. Enitähän olemme tietysti keskustelleet näistä farmaseuttisista aineista. Niistä keskustelemme eniten. Mutta tässäkin kohtaa ainakin yksi on ähm, reseptivapaa liike, äh, lääke. Puhun tässä tästä diklofenakista. Se on suurimmassa osassa EU-maista saatavilla ihan tiskiltä ilman reseptiä. No Ruotsissa ehkä ei näin ollut muutama vuosi sitten. 25 milligrammaa on kyllä ihan ok. Ja jos on 12, et cetera grammaa voiteessa lääkeainetta, niin silloin tilanne on eri, koska sitä ei tiedä kuinka paljon rasvaa ihminen käyttää milloinkin. Mutta jos lääke on reseptivapaa, niin silloin sitä voidaan myös mainostaa. Ja minä näen joka päivä mainoksia Ruotsin televisiossa, jossa mainostetaan juuri tätä ainetta. Eli jos me sääntelemme ainoastaan reseptilääkkeitä, niin silloin, siis meidän täytyy ottaa tänne luetteloon myös sellaisia lääkkeitä, jotka ovat reseptivapaita, koska silloin me voimme myös estää niiden mainostamisen ja säästämme rahaa. Saattaa tietysti olla joitain tapauksia, joissa on ma- mahdotonta ö, poistaa näitä aineita markkinoilta, mutta ainakin voimme ö, olla mainostamatta niitä. Eli jos me, Ö, no joka tapauksessa näin on. Ja lopuksi ehdotan, että EBOP Gryfeenistä kun puhutaan, niin sehän oli aika pitkään komission listalla, mutta nyt se on potkittu sieltä pois. Mielestäni kuitenkin tutkimus on antanut näyttöä siitä, että se olisi paras asettaa listalle uudestaan. Joten minä puolustaisin sitä, että nämä äm, aineet ja laatustandardit ylläpidettäisiin, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin tietysti voidaan sitten puhua kompromisseista. Mutta Minusta olisi kuitenkin taloudellisesti ja ympäristöllisesti tehokkaampaa tarttua näihin ongelmiin mitä pikimmiten ja pitää kiinni laatustandardeista. Kiitoksia. Vielen Dank, Karl Julie Görling. Kiitoksia. Seuraava puheenjohtaja. Edustaja Görling. Slight issue Um... Kiitokset. Niin, tarkistukset farmaseuttisten aineiden poistamisesta ovat mielestäni hyviä. Itsekin niihin olen puuttunut. Ja puhun tästä komission vaikutusten arvioinnista. Uskoisin, että ennen kuin meillä on riittävästi todisteita näiden aineiden lisäämiseksi tuohon luetteloon, niin niin kauan niiden aineiden pitäisi olla luetteloiden ulkopuolella. Ja tällaista tietoa vaarallisten aineiden lisäämisestä luetteloon täytyisi varoa ja tämä voisi tietysti heikentää tuota koko prioritisointiprosessin luotettavuutta. Mielestäni tässä, kun puhutaan näistä kustannuksista vesien suojelussa ja valvonnassa, ja minä saavuin tänne nyt hivenen myöhään. Uskon, että asia, asia on otettu esille iltapäivän aikana. Tuo 27 miljardia, se täytyisi pystyä perustelemaan kansalaisille. Tämä vaikuttaa suurelta muutokselta. Tässä on kiinnostavia argumentteja taloudellisista vaikutuksista ja erityisesti siitä, että olisi järkevintä taloudellisesti tehdä nämä valinnat. En voi tehdä tässä nyt sen kummemmin päätöksiä. Minkälaisia tutkimuksia ei ole eikä tieteellistä pohjaa. Tässä on kyse mielipiteistä vain tällä hetkellä ei mielestäni ole järkeä näitä reseptejä lisätä tulehduslääkkeille, jos kuluttajat jo tietävät, mitä lääkkeitä heidän pitäisi saada. Mielestäni tässä esimerkiksi REACHista olemme varmasti kaikki samaa mieltä biosideistä ja kasvinsuojeluaineista. Me tarvitsemme tähän selvyyttä. Ja minä olenkin tehnyt tuosta valvontaluettelosta tarkistuksia. Tämän luettelon pitäisi olla aikaa rajoitettu ja se, sitä pitäisi pystyä päivittämään ja sitä pitäisi valvoa järkevästi. Tämä on koko prosessin alkuvaihe tuon luettelon luomiseen ja tiettyjen aineiden päätyminen tuolle luettelolle ei välttämättä johda suoraan tuohon prioritisointiin. Sitten tuon aineiden lisääminen tuohon luetteloon luetteloon valittavat aineet pitäisi avoimesti valita. Täytyisi olla objektiiviset perusteet päätyä tuonne luettelolle. Täytyy olla selvää tukea näiden aineiden ottamiselle luetteloon ja mietimme sitten, mitä onko, kannattaako tuollaista luetteloa ylipäätään luoda. Jotkut kollegat ovat tehneet tarkistuksia siitä, että prioriteettiaineluetteloon lisättäisiin uusia aineita. Tämä keskustelu ei ole mielestäni liikkunut kovinkaan paljon eteenpäin siitä, kuin aloitimme tämän lainsäädäntöprosentin tässä. Tässä ei ole juuri tuotu uusia aiheita keskusteluun, mutta meidän tulisi pikkuhiljaa päästä asiassa eteenpäin ja saada se ratkaistua. Sylvia mit den Schatten. <clears throat> Kiitoksia. Sitten eh, varjoesittelijät on äh, käyty läpi. Eh, eh, muille kollegoille nyt sanan vuoro vähän lyhyehkösti. Olkaa hyvä, muuten aika loppuu. Peter Liise, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Richard Seberia hänen pohjatyöstään ja haluan antaa tukeni hänen, hänelle – äsken, mitä kuultiin, myöskin tämä ympäristöpolitiikka voi edesauttaa kasvua ja työpaikkojen luomista, mutta ei aina välttämättä tapahdu näin juurikaan. Että meillä on sen sellainen dilemma tässä, että näitä, Esimerkiksi joskus, jotkut toimenpiteet sitten taas nostavat energian hintaa ja, ja ylipäätänsä eli, eli, elinkustannuksia. Samoin kuin olen, törmänneet, että meidän pitäisi myöskin näitä raaka-ainekustannuksia pystyä, pystyä myöskin laskemaan. Meillähän oli taanoin äh, iso äh, PFA ja PFS-skandaali, PFT, eli sitten siis nämä äh, toksiset ja muut <clears throat> biohajoamattomat aineet. <clears throat> Me, me olemme tämä lä, lähteen löytäneet ja ovat aika pitkälle kiellettyjä Euroopassa ja toiset, toiset ovat sitten alistettuja tähän REACH-menettelyyn. Myöskin sitten <clears throat> ajatellaan tätä terveyden, terveydenhuolta laajemminkin meillä minua äh, äh, vaali, vaalipiirissäni ongelma tässä asiassa. Ja tässä mitä äh, komissio eh-, ehdottaa jätevedeksi tämä 200 kertaa vahvempaa kuin mitä me hyväksymme juoma, juomavedeksi eh, Euroopassa. Et, eh, et, no, ei oikein sovi istu tähän kokonaisuus, kokonaisarvioon mielestäni. Siksi kannatankin sitä kantaa, että, että, että tällainen aine päätyy listalle vasta siinä, siinä tapauksessa. Esimerkiksi e, e, juomavedessä ylittää tietyt kynnysarvot, jotka tiede on todennut ihmisen terveyden vaarattomiksi. Mitä sitten tulee näihin lääkeaineisiin, farmaseuttisiin aineisiin, meidän täytyy hyvin tarkkaan näitäkin pohtia vielä. Diklofenakin äh, äh, vaihtoehdot eivät välttämättä ole sen parempia. Karl Schröterille tiedoksi Markan Biox olisi, on tällainen vaihto, vaihtoehto arkoksia ja muitakin tällaisia äh, aineita, jotka eivät ole <clears throat> ihan selkeää periaate sitten rajata näitä vain yhteen tuotemerkkiin. Äh, sen vuoksi tässä komission ehdotusta toteutettaisiin minun mielestäni hiukan liian rivakkaan tahtiin. Joitan. Krista Klas. Jos kollegat tästä äh, äh, tuosta ja lisää, lisää tuen ilmauksia ähm, tästä asiasta minun suunnaltani teille tämä, tämä, tämä valvontaluettelo, mitä tässä pyritään laatimaan, on tietysti hyvin perusteltu, <clears throat> mutta toisaalta sitten edellyttää vastuullisuutta, toimintaa, että tämä, tämä on se sitten missä listalla hyvänsä, se on sellainen poltto merkitty siinä vaiheessa ja se todetaan sitten riskaabeliksi ja tulee tavallaan etukäteen ja äh, tuomituksi myöskin sitten äh, normaalissa käytössä. Täytyy olla hyvin vankkaa tieteellistä näyttöä aina takana ennen kuin ruvetaan näitä tällä tavalla kategoroimaan. <clears throat> On tietysti luonnossa, luonnossa ilmeneviä ilmantuvia aineita, jotka on lueteltu, lueteltu ja kuuluvat tähän metalleja, erilaisia hormoneja, joita on luonnonvesissä valmiiksi äh, olemassa, ja mistä sitten niitä ei komissio ehdotuksessa ole riittävästi otettu huomioon, kun päätetään näistä lopullisista aineista ja niiden raja-arvoista. Jos me ajattelemme näitä kansallisia sääntelymahdollisuuksia, mitä tulee tähän pelivaraan ja toinen, toinen toistaan täydentävyyteen noin jäsenmaakohtaisesti, E, e, niin, että sitten kansallisesti ja paikallisesti nämä e, ympäristön laatuvaatimukset täyttyvät. Sitä voitaisiin minun mielestäni joustavammin määritellä paikallisesti siinä, kun, silloin kun näitä aineita käytetään. Vesihän on todella tärkeä, elin, elintärkeä ja, ja varmastikin sitten ansaitsee mahdollisimman huolellisen tieteellisen pohjatyön. Dagmar minusta se ainoa asia, mistä nyt olemme yksi, yksimielisiä, on se, että veren pitää olla puhdasta. <clears throat> Mutta taitaa olla tässä nyt ainoa asia, josta emme ole eri mieltä kaikista muista asioista, jotka komment, kollegat ja perhekamelit ovat äh, todenneet, niin herättää kysymys sen mielessäni, millä planeetalla me oikein asumme ja elämme. Toki pitää paikkansa se, mitä on sanottu puhtaasta e, e, e, juomaverestä ja miten sitten ylipäätänsä käyttövetteen veden loppupuhdistus on, tämä, on välttämätöntä, tämä end of pipe treatment. Mutta jos, mutta tämä ajatella vaikkapa reseptilääkkeiden hallinta on ihan oma tie, taiteenlajinsa, jos ajatellaan vaikka, vaikkapa äh, antibiootteja, eh, eh, millä, millä tavalla niitä sitten todellakin hallitaan. Miten reumalääkkeiden ja muiden ja äh, tällaisia diklofenakin pitoisia äh, sisältäviä lääkkeitä ylipäätänsä valvotaan ja niiden niiden määräämistä valvotaan. Jos, jos ajatellaan tätä omat asetuksensa ja sääntönsä tästä lääkeaineista ja samoin REACHista on määrä, määräyksiä ja sitten voidaan lääkevapaut, vapauttaa käsikauppa tavaraksi vain, vain siinä tapauksessa, että on, on, on todettu tieteellisen tutkimuksen sisältävän sopivan määrän näitä vaikuttavia aineita, niin kuin e, jos ajatellaan näitä 25 milligramman tabletteja, niitä voidaan myydä käsikauppatavarana, mutta muita ei. Ajatellaan vaikka päänsärkypillereitä, sitä voi ihminen kerätä niitä kymmenestä apteekista saman kadun varalta. Kukaan valita. Mutta mitä, mikä tämä on tämä mitta, mittatikku sitten, että mikä tämmöinen valvontalista sitten on? Se on se prioriteettilista tai valvontalista, se nyt ihan sama minulle minun mielestäni tämä on äh, muuten ihan äh, tyhjä paranpärinä. Tällaisella valvontalistalla pitää olla äh, sel- selkeä tavoite, jos se, millä tavalla sinne sitten aine päätyy, miksi nämä aineet, miksei, eivät muut lääkeaineet sinne sitten päädy, ovat varmaankin, on varmaankin mm, rajoittamaton määrä lääkeaineita, jotka ovat paljon vaarallisempia vedelle kuin nämä. Ajatellaan vaikka, kaikkea, vaikkapa kemoterapialääkkeitä. ne ovat kaikki vesi, vesi, vesiliukoisia, otetaan ne sitten näytetään suullisesti tai sisäisesti sun kautta. <clears throat> Tietenkin, vaikka ovat ympäristövaarallisia, me joudumme niitä käyttämään. Meillä ei ole mitään vaihtoehtoja. Me käytämme sovimme muutamasta yhdestä parista aineesta, ja sitten yhtäkkiä jotkut sysystaatit sitten eivät olekaan enää missään valvontalistoilla. Meidän täytyy olla rehellisiä. Kaikki lääkkeethän, jokainen lääkeainehan on myrkky noin periaatteessa. Tämä on myrkky, joka auttaa, mutta sillä on tietysti sivuvaikutuksia. Mitään sivuvaikutuksettomia lääkeaineita ei ole olemassakaan, ja nämä haitat kohdistuvat nimenomaan useimmiten sitten ympäristöön tässä yhteydessä no, olemme, äh, äh, samalla, samalla linjalla äh, komission kanssa siitä, että pitää tätä kustannushyötynäkökohtaa näkökohtaa, pitää tämä kustannushyöty ottaa huomioon. Se on totta, mutta mitä sitten minulla on polvi, pol, polvisärkyä ja minu, otan tätä mainittua kipulääkettä tähän ja maksan sitten vaikka euron enemmän siitä, kun se on hyväksi havaittu. Tämä arroganttia ja yli, yli huolehtivasta, me, me sanomme väämäärämme kuin me, että mitä lääke, lääkeaineita ihmiset tarvitsevat ja mitä eivät. Tätä saatte käyttää tätä, että sitä tehdään veroa vai sitten reseptilääkkeiden ja reseptivapaiden lääkkeiden välillä ja millä perusteella tämä, tämä on, eh, ei ole rehellistä todella, reilua todeta, se ärsyttää aina, että, että, että tämä ei, ei, ei, ei ole välttämättä mikään prioriteettiaine. Ja, ja sillä ei ole sitten eh, vaarallisia seurauksia. Tämä on minun kysymykseni. Erika Seber sanoi, että, että, että lykätään vuoteen 2006 ahti. Mitä se, mitä se eh, ketään hyödyttää? todetaan, että ei ole mitään estradiol-lääkkeitä siinä vaiheessa, kun meidän pitää miettiä, että me käytämme aseita, aineita, jotka, jotka sitten vahingo, vahingoittavat ympäristöä. Meidän täytyy myöntyä esimerkiksi mitä eläintauteja torjuvat lääkkeet, enkä nyt karjanhoitoa voi ruveta kieltämään kuitenkaan me e, e, e, joudumme elämään aineiden kanssa, jotka rasittavat luontoa. Voimmeko luopua tästä elämätyöstä? No ei välttämättä, no ehkä joskus, mutta ainakaan lääkkeiden osalta emme missään tapauksessa. Meidän täytyy tiettyjä aineita tehdä. Tuskin eh, ihmiset sentään vessasta vetävät eh, lääkkeitä eh, Vielä pieni hetki, vaikka tässä nyt tätä tarinaa tuntuukin tulevan. Niin, minä haluaisin sellaisen määräyksen, mistä näkisin, että, että mitkä ovat kiellettyjä, mitkä eivät. Tämä esittelijä haluaa tämän valvontaa listaa, mutta ei ole kuitenkaan ole mitään kompromisseja vielä pystynyt sorvaamaan, ei halua kaikki kaikkia näitä hyväksyäkään. Kertokaa minulle sitten äh, loppupeleissä sitten, miten me sitten teemme äh, äh, korin kemikaalioiden, lääkkeiden, kosmeettisten aineiden kanssa. Mihin ne sitten päätyvät, millä listalle? Vielen Dank. Jetzt kommt Corinne Lepage. Kiitos, Corinne Lepage. Merci, Monsieur le Président. Kiitän puheenjohtaja. Niin, varmasti me kaikki tiedämme, miten hankala, hankalaa farmaseuttiseen sektorin on tähän tämä hyväksyä ja minkälaisia käytännön ongelmia tästä syntyisi. Jauro Berentkin viittasi jo tähän. Ja sitten näistä ristiriitaisista tutkimuksista kokemus osoittaa, että harvoin on, havaitaan, että joku asia olisi ympäristölle hyödyllistä ja näin meidän täytyy nyt saada riittävästi tutkimustietoa tiettyjen farmaseuttisten ja kasvinsuojeluaineiden vaikutuksista vesiin, jotta voimme ryhtyä todellisiin toimiin. Ja tämä ensiksi ja sitten toiseksi meidän täytyy keskustella tietysti aikatauluista. 2026 on kyllä aika kaukana, kansalaiset tuskin käsittävät sitä. Vaikuttaa siltä, että nyt puhutaan huolestuttavista aineista ja sitten meille hurahtaisi kymmenen vuotta ennen kuin teemme mitään. Eli meidän täytyy joko tehdä asiat suhteellisen nopeasti tai sitten, olla tai sitten asia ei ole huolestuttava. Jos meillä nyt on tällainen valtaisa ai- pitkä aika ennen kuin toimimme, niin se on vähän omi omituista. Meidän täytyy tietysti antaa aikaa teollisuuden sopeutua tilanteeseen, mutta kuitenkin järkevä aika, jotta kansalaiset pystyvät käsittämään sen ja myös uskomaan meidän toimintaamme. Minä tuen pitkälti Zeberin eh, ehdotusta näiden kolmen farmaseutisen aineen mukaan ottamisesta. Näistä, ja sitten tässä vielä on tuo alfa-etynylistradioli muun muassa eh, tutkittu ja tämähän on yksi ensimmäisistä aineista meidän pintavesiämme saastuttamassa, joten mielestäni on aivan oikein nyt seurata sen kehittymistä ja katsoa, miten sitten käy ja miettiä, miten se vaikuttaa terveystilanteeseen. Ja tähän jo äsken Karl kiin viittasi, että jos me ajattelemme terveysvaikutuksia ja ympäristövaikutuksia, niin totta kai se saattaa meitä auttaa talouden kehitykseen ja myös koko yhteisön kehitykseen. Tiettyjen tautien kasvu tai lisääntyminen tietysti vastaa ja vaikuttaa meidän tuohon kansan talouteemme, mutta samoin myös joitain tauteja voi syntyä näistä aineista. Eli tämä, tätä asiaa emme voi missään tapauksessa jättää unohduksiin. Kiitoksia. Als nächstes Karl-Heinz Florenz. Kiitoksia. Karl-Heinz Florenz seuraavaksi. Minä olen täällä viimeinen, joka voisi antaa jotain arvokkaita neuvoja tämän pulman ratkaisemiseksi palaan van, vanhaan keppihevoseni. Mitä, mitä, me on, mitä on tapahtunut näillä muilla asetuksilla, jotka täällä on hyvätty? Juomavesidirektiivi, vesipuitedirektiivi, kunnallinen vesidirektiivi missä, mitä on näiden täytäntöönpanolle tapahtunut ja hyvä komissio, e, meillä on kuitenkin sortuneet tällaiseen mentaali, mentaali, mentaliteettiin, jossa päätämme jostakin jonkin asioista ja siitä todetaan, että nyt ollaan hyvässä hengessä neuvoston kanssa toiminut, mutta jos tätä, vesi, tätä vesipuitodirektiivi on laadittu 15 vuotta, täytyy nyt katsoa, mitä siitä on pantu täytäntöön, hyvä kollega Lavois. Ja, ja tämä historia sikseen, historiaa taakse. Meillä on Euroopa, Euroopassa tämmöisen siellä kielto esimerkiksi, eh, mitä eh, Nord eh, Berendt äsken selitti, koskien pohjaveren likantumista kuitenkin 20, yli 80 maassa mm, tapahtuu ja täytyy miettiä, mitä äh, tämmöisellä aineelle sitten tehdään ja val- äh, vahditaanko niitä sitten, niiden levittämistä pelloille esimerkiksi näitä äh, lietelannan levittämistä esimerkiksi. Ja se on kaikki kielletty, mutta sitä kuitenkin tapahtuu jatkuvasti. Ja, ja näin, että saadaan perunat tuotetuksi edulliseen hintaan. Meidän täytyy miettiä tätä sisältöä laajakantaa alaisemmin, jos me mietimme sitä, että mitä me täällä olemme päättäneen ja mikä maa mitäkin siitä osa päätöksestä toteuttaa, mikä maa ei. Saksassakin kierretään näitä lakeja, mikä minua joskus ärsyttää. Tässä vesipolitiikassa olemme varsin epä, epärehellisiä olleet. Komissiolta olemme jo kuulleet, että, että, että hetkellä Rainissa esimerkiksi saksalaiset viranomaiset eivät äh, kykene äh, äh, ottamaan vesinäytteitä Rein virrasta esimerkiksi, ja se on siellä kumminkin ihan Salzburgin rajalla. Millä tavalla, miten tätä eurooppalaista oikeutta sitten oikein toteutetaan? Meitä haukutaan tällaiseksi sirkukseksi ja koomikoiden kokoelmaksi, eikä aina ihan syöttä. Kiitoksia, mitä lainsäädäntö tulestoiparin kanssa käytiin mielenkiintoista keskustelua tästä. Tässä tällä komission valvonta valiokunta on siellä ollut aktiivisena. Linda McEwan saa tässä nyt vielä viimeisen puheenvuoron kuitenkin. Emme mennä tähän lainsäädäntötyöhön sen enempää. Yeah, I mean, we have... Niin, me olemme keskustelleet pitkään tästä aiheesta. Ja onkin hyvä käyttää aikaa tähän keskusteluun ja kuunnella eri näkökantoja. Minä en, minulle ei ole kuitenkaan tullut selväksi seuraava asia, tästä on puhuttu aiemminkin. Kuinka suuresta ongelmasta on kyse, koska minä luen täällä vain tiedon puutteesta. Me, me emme oikein tiedä näistä farmaseuttisista aineista emmekä ongelman laajuudesta, koska tietoa ei ole. Me tiedämme, että nämä ovat sisäeritystä häiritseviä aineita. Me emme tiedä, mitä, mitkä, millaisia konsentraatioita jäsenvaltiossa esiintyy, mutta pelkäänpä, että ennen kuin tiedämme, kuinka suuresta ongelmasta on kyse, niin miten voimme tietää, kuinka paljon meidän tulee käyttää esimerkiksi rahaa sen ratkaisuun. Minä olen nähnyt tiettyjä vaikutusarvioita esim. kaloihin. No, miten suuri tämä ongelma on? ehkä varmaan, jos puhutaan äh, äh, kalavaroista Euroopasta, niin se on kala, kalastusasianvaliokunnan ongelma. Mutta miten suuresta ongelmasta nyt on kyse kalavaroille, näissä, kun puhutaan näistä kemikaaleista? Luulin et, jo viimeksi, että me pääsisimme käsittelemään näitä kustannuskysymyksiä koska me, me kuulemme aivan erilaisia arvioita eri ihmisiltä, teiltä, brittihallitukselta, etc. Me haluaisimme kuitenkin julkisesti myös puhua kustannuksista, koska tämä on julkista rahaa ja se täytyy käyttää oikeisiin asioihin, mutta politiikassa täytyy aina tehdä valintoja, mihin julkista rahaa käytetään silloin, kun, etenkin kun sitä on vähän. Pelkäänpä, että tänäänkään emme ole kuulleet vastausta näihin pulmiin, tai no neuvostohan ei ole vielä puhunut mutta pelkäänpä, että meillä ei ole riittävästi tietoja. Entäpä sitten tämä tarkkailtavien aineiden luettelo? Kuulin kyllä, mitä täällä sanottiin. Prioriteettiaineiden osalta olen samaa mieltä. Se, siihen liittyy tieteellinen menettely, prosessi, jonka jälkeen näitä aineita pistetään prioriteettilistalle. Mutta miten aineet päätyvät tarkkailtavien aineiden luetteloon ja mitä se tarkoittaa sitten, jos aine sieltä löytyy? aiommeko me vielä viiden vuoden ajan tässä pähkäillä tätä tarkkailtavien aineiden luetteloa ja kiistellä siitä, mitä sinne laitetaan ja mitä ei. Ja entäpä sitten nämä reseptilääkkeet. Tuskin me voimme sanella hallituksille, mikä saa olla reseptilääke ja mikä ei. No täällä on nyt puhuttu kolmesta lääkeaineesta, farmaseuttisesta aineesta mutta kaipa muillakin on yhtä suuria vaikutuksia terveyteen. Ongelma on se, että minä en tiedä, miksi juuri näistä kolmesta puhutaan. puhutaan. Tietääkö joku muu? Edith Estrella. Edith. Obrigada, Sr. Presidente. Este... Kiitän puheenjohtaja niin tämän iltapäivän keskustelu osoittaa, että asia on niin paljon monimutkaisempi kuin olisi voinut ensinnäkin odottaa ja myös varsin ristiriitainen. Kyse on nyt ympäristön ja kansanterveyden turvaamisesta ja siinä yhteydessä on syytä keskustelua laajentaa suuremmallekin yleisölle, koska kysymyksiä on niin paljon vielä auki ja ratkaisematta, mikä tässäkin yhteydessä on tullut käynyt jo moneen otteeseen ilmi. Mehän jo tiedämme, että riittävän tarkkaa tietojen keruuta ei ole harjoitettu, joten emme saa edes tiedä, mikä on ongelman laajuus kussakin jäsenvaltiossa ja sitten unionin laajuisesti ylipäätään ja mitkä kustannusarviot tästä syntyvät. Ja jos sitten ajattelemme esimerkiksi diklofenakia ja näitä muita farmaseuttisia aineita, joista täällä on ollut puhuttu, saadut tulokset eivät vastaa välttämättä niitä tuloksia, joita on saatu jäsenvaltiotasolla näistä lääkkeistä analyyttisissa tutkimuksissa ja ne eivät vastaa tuota komission tutkimusten tuloks, noita komission tutkimusten tuloksia. Komissiota kysyisin, mikä nyt olisi järkevä ensiaskel näiden aineiden mukaanottaminen tuohon tarkkailtavien aineiden luetteloon, mutta vasta sen jälkeen, kun niistä on saatu aikaiseksi riittävästi tietoa ja kun teknologinen kehitys on niin paljon edennyt, että saamme luotettavien tietojen pohjalta niistä käsityksen ja myös voimme teknologisesti edistynein keinoin löytää niille korvaavat aineet. Toistan sen, että minun valtiossani, minun kotimaassani Portugalissa on laissa määrätty se, että ihmiset palauttavat käyttämättömät ja vanhaksi menneet lääkkeet takaisin apteekkiin, mutta tietenkään kukaan ei voi valvoa sitä, mitä itse kukin sitten kotonaan käyttämättömille lääkeille tekee, ja siitä syystä onkin hyvin vaikea valvoa asiaa. Ja myös hyvin vaikea näitä ryhtyä sääntelemään Totta kai tarvitaan paljon tiedottamista, jotta saadaan asenteet muutettua sitten käytän, kotikäytännön tasolla, mutta huomauttaisin kuitenkin, että oikein tarpeen, tärkeä tavoite on juuri kansanterveyden suojelu ja ympäristön suojelu. Siihen meidän täytyy pyr- pyrkiä kaikin keinoin, vaikka siihen menisi aikaakin. Kiitos. Kiitos Sofi Augani. No, Kiitos puheenjohtaja. Securiselu. Niin, veden turvaaminen ja veden puhtauden turvaaminen tietysti tarvitsee meidän kärsimyksiämme myös me, me olemme kaikki siitä mieltä, että eläimet, kasvit ja ihmiset tarvitsevat puhdasta vettä ja se on strateginen tavoite, tavoitteemme myös. Ja tässä mielessä olenkin tyytyväinen esittelijämme Richard Zeberin mainioon tekstiin. Tämä aihe on niin hankala ja me jokainen haluamme varmasti löytämä, löytää tähän kompromisseja. Kiitokset Zeberille kärsivällisyydestä ja kompromissihalukkuudesta kuuliaisuudesta ja kärsivällisyydestä kuunnella meitä kaikkia. Jo, me varmasti kaikki olemme nyt sitä mieltä, että meidän elämäntapamme ei planeettamme ympäristöä millään tavoin välttämättä kunnioita kaikissa yhteyksissä. Meidän täytyy ta- siksi tarkkaavasti miettiä myös tätä suhdannetilannetta ja taloustilannetta toisaalta Yksi kollegoistamme jo sanoi, että meillä on nyt kaikki talousarviorajoitukset eh, ja kiristykset käynnissä ja parlamentin täytyy vastuullisesti laki, lainsäädäntötehtäväänsä hoitaa ja meidän täytyy tutkailla jäsenvaltioiden eh, kansantalouden tilannetta myös ennen kuin vaadimme niiltä suuria eh, kansantaloudellisia uhrauksia ja sit sijoituksia tällaisiin asioihin. Haluaisin puuttua kahteen yksittäiseen kysymykseen tässä tässä teknissä, tekstissä ensiksikin juuri näihin aineisiin, jotka mielestäni kuuluisivat, ei välttämättä nyt juuri tuohon tarkkaitavien aineiden luettelon joukoon kemiallisissa aineissa, vaan pikemminkin tällaiseen ennaltavalvonnan varovaisuusperiaatteen luetteloon ikään kuin, jotta näitä aineita voitaisiin mm, jo sitten tarkkailla etukäteen. Ja toiseksi haluaisin huomauttaa siitä, minkä Richard äh, Seber jo onkin ottanut tekstissään huomioon, mutta ehkä vähän heikommin. Eli tuo menettelytapa, jonka kautta tuohon luetteloon hetkinen nämä prioriteettiaineet, eli nämä uudet prioriteettiaineet päätyvät tuonne luetteloon, eli miten, minkälaisen menettelytavan kautta nämä aineet päätyvät tuohon prioriteettiluetteloon. Mielestäni tähän tarvitaan joku selkeä eh, proseduuri, ja myös se, miten näitä aineita voidaan sitten poistaa tuosta listasta, jos jonkun uuden tieteellisen tutkimustuloksen kautta käy ilmi, että nuo aineet eivät enää kuuluisikaan tuolle luettelo, tuohon luetteloon. Tässä Richard Seber puhuu neljän vuoden tutkimuksen tekemisestä, mutta entäpä jos tuo neljän vuoden sisällä joku tietty aine ei enää vastaakaan niitä kriteerejä pysyä tuolla luettelolla ja se voitaisiin poistaa tuota luettelosta. Eli luettelosta tässä kaksi tällaista teknistä pientä kysymystä ja haluaisin vain huomauttaa, että on syytä yhdessä pyrkiä löytämään tuo tasapaino kustannus hyötyy näkökulmasta tämän tyyppiseen tärkeän kysymykseen. Kiitokset. Kiitoksia. Schlöter lopuksi vielä lyhyesti. Yeah, so... Kiitoksia. Täällä sanottiin, että emme tiedä riittävästi. Niin, on aika kummallista, että me yritämme myydä jotain, mistä emme tiedä riittävästi. No, siksi haluankin tässä viitata ruotsalaiseen tutkimukseen. Siinä ensinnäkin pyritään tekemään jollainen ennakointimalli siitä, millä kemikaaleilla voisi olla vaikutusta, ja sitten pohditaan mitkä kemikaalit olisivat pitoisuudeltaan niin korkeita, että ne aiheuttaisivat ongelmia. No, siksi näistä 2000 lääkeaineesta vedettiin suurin osa pois ja sen jälkeen jäi vielä 1200, joilla saattaisi olla vaikutus. Ja sitten tätä hypoteettista mallia testattiin ja mitattiin myös kalojen pitoisuuksia ja siksi lopulta päädyttiin näihin 15, joiden pitoisuudet ovat riittävän korkeita, huolestuttavia siis. Mutta vieläkään emme tiedä niiden todellista vaikutusta vesielämään ja siksi ruotsalaiset kehittivät tällaisen sammakkotestausjärjestelmän. Yksi varteenottava seikka on se, että normaalilla testauksella ei välttämättä aina voi selvittää vaikutuksia vaan täytyy tehdä tällaisia elinkaaritutkimuksia. Ja löydettiin yksi sellainen komponentti, farmaseuttinen komponentti, jo, jonka pitoisuus on korkeampi kuin ö, ähm, mitä ihmisissä esiintyy. Kyseessä oli ehkäisyväline. Ö, ähm, ja tässä sammakkotestissä kiintoisaa oli se, että ne ö, äh, sammakon poikaset, taikka nu, nuijapäät, joita testattiin, olivat ihan terveitä, mutta sitten kun ne kehittyivät aikuisiksi, niin äh, kävi ilmi, että ne olivat steriilejä juuri tämän ehkäisyvälineen konsentraation vuoksi. Eli on erittäin tärkeää, että tällaisia tutkimuksia tehdään. No, Robert Berend kysyi, että mitä tällä tiedolla sitten tehdään. No, aivan. Ainakin niiden aineiden osalta, jotka eivät ole äh, lääkemääräysaineita, niin niistä kannattaa aloittaa – ei ruotsalaiset, eivät ruotsalaiset kärsi suurem, viisi kertaa suuremmasta kivusta kuin aiemmin. Ei heitä särje viisi kertaa enemmän. Ja jos heitä särkee johonkin, niin kannattaisi puhua myös työnantajan kanssa, eikä ainoastaan ö, mennä heti lääkäriin hakemaan pillereitä. Es sollte eine kurze Intervention. Ihan lyhyt, lyhyt, lyhyt kommentit olivat toiveissa. Näin me ollaan vielä äh, puhuneet tästä pari kertaa aiemmin, mutta haluan kuitenkin täältä äh, ympäristövirastosta vielä antaa puheenvuoron edustajalle. Olkaa, hy- olkaa hyvä. Öm. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä edustan siis ympäristövirastoa, siis Englannin ja Walesin, en välttämättä äh, Britannian hallitusta, mutta me olemme antaneet tietoa kustannuksista, joita koituu jäteveden käsittelystä, niin että että standardit täyttyisivät veden osalta. Ja minua on pyydetty selittämään sitä, miten näihin tuloksiin päädyttiin. Me arvioimme, että meillä on jokia noin 23 prosentin verran kaikista vesistöstämme, jotka eivät täytä standardeja, edellyttävät siis parannusta 11 000 kilometriä kaiken kaikkiaan on tätä jokea ja siitä noin 70 prosenttia todennäköisesti ei täytä synteettisen hormonin vaatimuksia. Ja varmasti myös nämä kaksi muuta, nämä estradiol ja etinyliestradioli, tulevat aiheuttamaan ongelmia laajemmaltikin. Eli mikä tahansa jätevesien ö, käsittelyongelma otetaankin käyttöön, niin sen tulee nimenomaan tätä synteettistä hormonia ö, ehkäistä, eli tätä etinyyliestradiolia. Kustannusarviot, joihin olemme tulleet, olivat 27-30 miljardia puntaa 20 vuodessa – alhaisempi arvio liittyi tarpeeseen ö, ähm, käyttää kalliimpia, äh, liittyi yhdenlaiseen vedenkäsittelyyn ja korkeampi kustannusarvio liittyi toisenlaiseen vedenkäsittelyyn. Mutta nämä kustannukset liittyivät lähinnä siitä, että haluttiin perinteisiä käsittelymenetelmiä – parantaa niin, että käsittelytavat olisivat tehokkaampia. Ja lienee syytä myös selittää, että se tieto, jota olemme saaneet siitä, kuinka eri käsittelytyypit voivat poistaa näitä estradioleja ja etinyliestradioleja, tiedot, tietomme ovat aika vakaat. Me olemme tutkineet tätä asiaa tässä noin tutkimus maksoi vaikka kuinka paljon, ja me pohdimme kaikkia niitä perinteisiä käsittelytyyppejä. Meillä oli erilaisia, me tarkastelimme myös näitä kehittyneempiä ähm, käsittelylaitoksia, myös sellaista käsittelylaitosta, joka käsittelee aktivoitua hiiltä. Joten me saimme kyllä aika hyvän käsityksen siitä, minkälaisia tuloksia näillä prosesseilla olisi, käsittelyprosesseilla on ja olisi perinteiset keinot kyllä tuottavat ihan hyviä tuloksia estradiolin osalta, 97 prosenttiin saakka ne se voidaan poistaa. Mitä tulee etinyliestradioliin, joka on synteettinen hormoni, se voi noin 50 prosenttisesti, kun käytetään parhaita perinteisiä käsittelykeinoja. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ähm, tarvitaan aika paljon lisäkäsittelyä se voisi siltä lisäkäsittelyllä voitaisiin päästä 80 tai 90 prosentin etinyliestradiolin poistamiseen. Me olemme pohtineet sitä, kuinka tehokkaasti tällä voitaisiin täyttää ympäristöstandardit. Mm, toinen lähestymistapamme olivat niin sanotut kansalliset mallit, joita käytämme, kun tarkastelimme jätevesi järjestelmiä. Ja me saatoimme eh, tehdä arvioita siitä, minkälaisia tuloksia eri käsittelytyypeillä voitaisiin eh, saada aikaan. Ja tutkimme myös eri jokien vesistöjä yksittäisillä puhdistusalueilla. Ja teimme, laadimme sitten riskikarttoja eh, niistä alueista, jotka ylittivät vaatimukset, tai pikemminkin alittivat vaatimukset. Tämän lähestymistavan ansiosta saatoimme ottaa huomioon lähteellä tapahtuvan vedenkäsittelypanoksen. Saatoimme pohtia sitä, minkälaisia vaikutuksia tällä oli niin mm, käsittelylaitoksen alueella kuin sitten siellä, missä vesi virtaa vesistöön. Pohdimme siis erilaisia käsittelymenettelyjä, vedenkäsittelymenettelyjä ja niiden tuottamia tuloksia ja sitä, kuinka todennäköisesti normit voitaisiin saavuttaa, ja me myös laadimme sitten kustannusarvion siitä, mikä on välttämätöntä. Esimerkiksi UKssa, kun ajatellaan riskivesialueita, niin me pohdimme, me lähdimme siitä, että, tai totesimme, että 200 puhdistuspaikalla on jo riittävät, me lähes riittävät menettelyt. Esimerkiksi kun ajatellaan erilaisten tautien leviämistä kalavarantoihin. Eli on paikkoja, joissa järjestelmät ovat jo melkein kohdillaan, ja sitten sellaisia, joissa tarvitaan vielä paljon lisää mm, käsittely, tapoja. Eli toivottavasti nyt ymmärsitte, miten me saavuimme näihin arvioihin. Kiitos. Dank. Entschuldigung, dass ich Sie... Kiitoksia kovasti. Anteeksi, että annan teille ihan väärät, väärän tittelin. Hyvä juttu. Sitten vielä komissiolle vielä puheenvuoro. Teillä on esitetty muutama, muutama, muutama kysymys, joihin varmaankin johtaja vastaa. Thank you very much, Mr. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä pyrin nyt vastaamaan erityyppisiin kysymyksiin, joita kuulimme. Ensiksi me kuulimme kysymyksen siitä, oliko tämä, tämä tarkoitus kannustaa talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen ja investointiin. No, meidän näkökulmastamme ajateltuna kyse ei ole joko tai kysymyksestä, vaan molemmista. Jos asia hoidetaan oikein. Ja kuten jo sanoin, niin meillä on, meillä on vielä aika paljon tehtävissä, eli osasta teknologiasta tiedetään, mutta kaikista mahdollisuuksista ei ole tietoa. Me etsimme eurooppalaista innovaatiokumppanuutta vesialalle. Se voisi meitä auttaa ratkaisemaan ongelmia. Meillä on uusia alueita ja uutta teknologiaa, jota tarvitaan tässä asiassa. Ja jos asia hoidetaan oikein, niin Euroopan vesiteollisuus voi tosiaan astua eteenpäin ja näin sitten toimia molempien tavoitteiden eteen ja auttaa meitä ratkaisemaan EUn sisäisiä ongelmia ja luomaan työpaikkoja EU:ssa. Ja varsinkin jos onnistumme viemään tätä teknologiaa sitten unionin ulkopuolelle, ja tietysti muistamme tämän kaupungistumisen ja megakaupunkien kasvun kaikkialla maailmassa näillä aloilla. Erityisesti tästä kysymyksestä ennemmin tai myöhemmin tulee tärkeä asia ja tämän tyyppistä teknologiaa tosiaan tarvitaan, joten meidän mielestämme kyse ei ole siitä, että jompi kumpi menestyy, vaan vastaus on molempiin sekä meidän Euroopan ympäristöongelmiin että myös vaikutamme tällä työpaikkojen luomiseen. Ja sitten toiseksi täällä esitettiin myös tuohon tarkkaitavien ainoajaiden luetteloon kysymyksiä. Tuon luettelon tavoite ei ole se, ovatko vai eivät nämä aineet vaarallisia, vaan siinä mietitään, minkälainen laajuus tällä ongelmalla oikein oikeastaan on, ja sitten arvioidaksemme tätä ongelman laajuutta, niin tästä syntyy muna- ja kana-ongelma, koska minkäänlaista valvontavelvollisuutta ei ole ennen kuin aine on luettelossa, ja sitten meillä onkin hankaluuksia ollut saada tietoja EUn kattavasti mahdollisten ongelmallisten aineiden vaikutuksista ympäristöön. Tämä tarkkailtavien aineiden luettelo kuitenkin auttaa meitä pääsemään tähän tavoitteeseen. Ei ole ajatus siitä, että aine pysyy iäti tuolla, tuossa luettelossa, vaan periaate on arvioida riittävän ajan sisällä, onko aine ongelmallinen vai ei, joten meidän mielestämme aineiden siirtäminen tuohon luetteloon olisi olisi ehkä kahden, kolmen vuoden pituinen aika ja se sitten päätetään asiasta. Eli tämä varmaan vastaa kysymykseen myös siitä, miten saadaan aineita pois tuosta tarkkaitavien aineiden luettelosta. Eli tämä ole mikään loputo, lopullinen tuomio näille aineille. Ja sitten mietittiin, no, tuomitaanko tässä nyt tiettyjä aineita, jos ne laitetaan tuonne prioriteettiluetteloon. Vastaukseni on se, että ei, selkeästi ei. Me olemme, jos nyt saan muistuttaa valio henkilökuntaa siitä, että meillä on kaksi aineenluokit luokitusta, prioriteettiluokitus ja sitten prioriteettivaarallisten luokitusten luokitusversio. Ja tämähän tunnetaan myös REACH-aineena, PPD-ainesosana ja on olemassakin tuo selkeä direktiivi 20 vuoden aika raja tuosta aineesta eroon pääsyyn. Sitten muut aineet, esimerkiksi farmaseuttiset aineet, joita, joista tässä puhutaan, ei ole, ole prioriteettilistalla täysivaarallisten aineiden luetteloon, joten ei kannata ajatella, että tässä väitettäisiin sitä viestiä, että nämä täysin täytyisi tuomita, vaan kyse on siitä, että niitä pitäisi käyttää järkevästi. Ja sitten seuraavaksi tässä otetaan puhuttiin kyse tulehduslääkkeistä, syöpälääkkeistä, ehkäisylääkkeistä. Muistuttaisin siitä, että komission ajatus ei ole, että tällaisia aineita ei saisi lainkaan käyttää. Totta kai meidän täytyy edelleenkin niitä käyttää. Ihmisten täytyy saada aina käyttää eh-, ehkäisyvälineitä ja myös tulehduskipulääkkeitä tarvittaessa. Ja totta kai myös täytyy syöpälääkkeitä lääkkeitä saada käyttää silloin, kun syöpähoito on oikea tapa hoitaa potilasta. Jokainen lääke, jota aina on käytetty, ei välttämättä ole se oikea lääke. Tämä on yksi osa niin sitä kokonaispakettia valikoimaa, joita jäsenvaltioilla on rajoittaa reseptin myöntämistä tiettyihin lääkkeisiin. Esimerkiksi, esimerkiksi täällä nyt mainittiin ibuprofeiini, ibuprofeiini niin ei ole tällä luette, tässä luettelossa, mutta diklofenak puolestaan onkin. Ibuprofeiini käsittääkseni on helpommin hajoava helpommin hajoaa luonnossa kuin tuo toinen aine. No, joka tapauksessa ei kyse nyt ole mistään lääkäreiden reseptin kysymyksestä, vaan siitä, että jäsenvaltiot voisivat miettiä ja ajaa lääkärit ajattelemaan tämän tyyppistä lääkkeiden reseptin kirjoittamista vähän tarkemmin. Ja sitten vielä täällä puhuttiin muutamista muista aineista ja tuosta jätevesidirektiivistä ja sitten luonnollisesti näihin vesiin päätyvistä, päätyvistä aiteis, aineista. Ja me tietysti olemme nyt ajautuneet asumaan pienille alueille, suuret määrät ihmisiä ja näin tämä on meidän elämän tapamme ja meidän täytyy ratkaista siihen liittyvät ongelmat. No sitten ajateltiin vielä vaikutuksia kalakantoihin ja missä määrin me sitten tiedämme näiden lääkkeiden käytöstä ja vaikutuksista kautta unionin. Joistain näistä aineista meillä onkin tietoa vain tietyistä vähäisestä jäsenvaltiomäärästä mutta meillä on tietoa sitten tieteellisestä kirjallisuudesta, jossa on samantyyppisiä kertymäarvoja. Kaikki jäsenvaltiot eivät järjestelmällisesti valvo tätä, mutta jotkut kyllä järjestelmällisesti puolestaan valvovat, joten tämä on osa meidän perusteitamme aineille. Sitten kalavaroista sen verran, että ei ehkä ole ongelma pelkästään kalavaroissa, vaan kalojen lisääntymismahdollisuuksista. Emme puhu tässä siinä mielessä kalastuspolitiikan kalakantojen säilyttämisajatuksen näkökulmasta, vaan ekologisesta näkökulmasta. Jos kalaa viedään ekologisesta tasapainosta pois, niin joku sitten jää puuttumaan tuosta ekojärjestelmästä olennaisesti ja puolestaan aiheuttaa luonnon monimuotoisuusongelmia. Täällä puhuttiin myös täytäntöönpanosta ja mainitsinkin tuon kaupunkijätevesidirektiivin ja tässä pari viikon sisällä olemme julkaisemassa kertomuksen vesipuitedirektiiviin täytäntöönpanosta ja Florencia toi, Florensin toivon nyt tutkailevan tätä kertomusta. Siitähän varmasti, siitä varmasti voidaan keskustella myöhemminkin. Komissio on kyllä innoissaan täytäntöönpanemassa tätä lainsäädäntöä. Meidän täytyy lainsäädäntöä täytäntöönpanna sekä integroida politiikkaa politiikkaamme ilma, emmekä eikä luoda mitään uusia politiikan aloja, mutta tämä kuuluu osana vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon, että me jatkuvasti arvioimme, minkälaiset aineet aiheuttavat ympäristölle sitten ongelmia. Ja vielä lopuksi muutama sananen kustannuksista. Kuuntelin hyvinkin innostuneena sitä, mitä Walesin edustaja tässä juuri äsken sanoi. Eli muistuttaisin kustannuksista. Kaikki, kaikki tietysti äh, tähtää siihen, että kustannus, äh, vähäisiin kustannuksiin selvittäisiin tästä. Ja sitten puhutaan tietysti myös korkeimmasta kustannussummasta. No, kuulimme tässä myös nämä summat. Me olemme omassa vaikutusten arvioinnissamme eh, esittäneet 19, 11, 18, 19, 18 euroon per henkilö per vuosi näitä summia. Ja olen nyt kuullut, mitä on puhuttu lisäkustannuksista 20 vuoden ajan. Nämä laskelmat antavat 25-30 euroa per henkilö suhteessa omissa laskelmissani mehän emme päätä tietenkään tästä Euroopan unionin tasolla. Tämä asia tapahtuu jäsenvaltioiden päätöstasolla joka tapauksessa, mutta vaikuttaa mutta meillä on samantyyppisiä lukuja olemassa kuin esimerkiksi Saksan viranomaiset ovat välittäneet meille. Ne ovat samoissa summissa kuin äsken kuulemamme myös. Eli näyttäisi siltä, että me olemme aika lailla samoissa kymmenen 30 euron haarukassa per kansalainen per vuosi tämän tyyppisen asian ratkaisemisessa. Ja tässä vielä viimeinen asia, niin minkälaiset lisäerot tästä saataisiin, jos tämän tyyppisiä, tyyppinen lainsäädäntö saadaan hyväksyttyä, niin sitten voidaan väli, voi välttää myös monien muiden kemikaalien ähm, pääsy veteen ja sitä kautta ratkaista monia ympäristöongelmia. Richard Kiitoksia. sitä esittelevä puheen loppupuheenvuoro. Kiitän kaikkia kollegoita ja sekä Iso-Britannian eri edustajia komissiosta ja muualta. Tämä on Äh, vielä äh, äh, joudumme tätä, tämän asian keskustelua jatkamaan. Nämä jotkut kysymykset saivat äsken vastauksen, jotkut saavat vastauksen sitten keskenäisessä neuvon, neuvonpidossa. Ideahan on, että, että me haluamme säilyttää puhtaan, puhtaan veden myöskin tulevien sukupuolten käyttöön että siihen on vielä pitkä tie kuitenkin sen turvaamisessa edessämme. En lähde nyt puuttumaan ollenkaan yksittäisiin eh, eh, detaljeihin, mutta komission esittämä oikeusperusta ja oikeuspuitteet, säädöspuitteet eh, muutosesityksineen, sikäli kun olen ymmärtänyt, on menossa kaikki siihen suuntaan, johon yhdessä haluamme päästä. Eli että, että saamme hyvän veden, hyvän ekologisen tilan varmistetuksi yksittä, nämä yksityis, yksityiskohdat nämä ja erillä, toteuttamisvälineet selvinnevät sitten vielä jatkoneuvotteluissa muussa, muutamissa asioissa, joissa emme ole kauhean lähellä toisiamme, voimme kenties sitten joutua äänestämisen limään. Äh, tämä asia nivoutuu siihen, miten näillä lääkeainetuotteilla tehdään, mutta kuitenkin äh, tämä vesipuitedirektiivi on nyt sitten luonut meille oikeudellisen instrumentin, jolla me nämä voimme, joilla voimme sitten säädellä näistä äh, tärkeimmistä vaikuttavista aineista ja komissio yhdessä asiantuntijoiden kanssa, asiantimaiden asiantuntijoiden kanssa näitä arvoja ja aineita lähtenyt ehdottamaan ja sekä nyt kun mitä on aiemminkin kuullut ja nyt kuullut ja mitä neuvostosta on tietoa tihkunut, tämä ehdotus ei välttämättä ole ihan vielä kypsä äh, näiden äh, ympäristölaatunormien hyväksymiseksi äh, tässä ja nyt. Vesi, vesipolitiikkahan on asia, jossa, joka on hyvin kallista hoidettavaa valtioille, kunnille ja näleille ja muille hallinnollisille yksiköille pitkiä, äh, pitkäkestoisia investointeja äh, tarvitaan ja edellytetään, mutta uskon kuitenkin, että nämä äh, suorat ja ympäristöpoliittiset vaikutukset, jotka tästä vesipolitiikasta koituvat, ovat kaiken kaikkiaan myönteisiä, erityisesti ympäristöpoliittisesti meidän täytyy ottaa huomioon myöskin se, että olemme valmiita tätä luonnonvara- ja politiikkaa ja vesipolitiikkaa hoitamaan juuri siihen tavalla, sillä tavalla kuin 2020 strategiassa on perään, perään kuultettu Tämähän on jokaisen ihmisen arkipäivää ja, ja elinkeinoelämälle olennaista politiikan tekoa. Käymme sitten vielä varjo, varjoesittelijöiden äh, kanssa keskusteluja toivottavasti siellä. Ja uskon, että nämä äh, puolueryhmät ole niin tiukasti kantoja vielä kiveen hakanneet, että me pääsisi äh, jonkinlaiseen y- y- yksiteisymmärrykseen. Ja, ja saamme sitten äh, sellaisen äh, äh, lainsäädännön syntymään, joka on ympäristöpoliittisesti, ekologisesti hyödyllistä ja kestävää. Nämä jatkokeskustelut sitten osoittavat, miten me erityisesti näiden lääkeaineiden kanssa sitten tulemme toimimaan, mutta olen luottavainen. Kiitoksia. Tämä oli aika intensiivinen keskustelu tästä direktiivistä Viimeinen sellainen 7. päivä marraskuuta on muutosesitysten ää, takaraja. Ää, 28. äänestämme tästä ää, valiokunnassa ja sitten tammikuun täysistunnossa ää, se on tarkoitus hyväksyä. Nyt sitten eteenpäin esityslistalla kohtaan kuusi. Tässä on kysymys unionin toimista pelastuspalvelumekanismin hoitamisessa. Elisabeth Gardini saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omastakin puolestani onnitella kollega Krista Klaasia hänen uudesta paikastaan. Onnittelut siis. Niin. Mennäänpä sitten Euroopan pelastuspalvelumekanismiin. Kuten huomaatte, niin tässä alussa täällä puhuttiin tulvasta, joka vallitsee hänen maassaan tällä hetkellä. Muistuttaisin, että myös Italiassa näinä päivinä, itse asiassa eilen, totesimme, että 47 vuotta on kulunut Firenzen kauheasta tulvasta. 66 se tapahtui. Se, se aiheutti uhreja, erittäin pahoja vaurioita Firenzen kaupungille ja kulttuuriperinnöllemme, joka on koko ihmiskunnan perintöä. Ja täytyy todeta, että äh, monet ihmiset joutuivat myös äh, mudan varaan ja kaikkelta Euroopasta tuli ihmisiä äh, osallistumaan pelastus toimiin ja myös tämän taideperinteen pelastamiseen, joka kuten sanottu on koko ihmiskunnan perintöä. Ja siksipä olenkin varma siitä, että me emme saa koskaan unohtaa näitä asioita, koska uskon, että kun muistamme tällaiset tapahtumat, joita on tapahtunut aiemmin ja joita voi tapahtua myös tulevaisuudessa nyt ilmastonmuutoksenkin myötä, niin kyllä me varmasti joudumme kohtaamaan tämänkaltaisia tapahtumia uudestaankin, niin meillä täytyy olla tahtoa ja vakaumusta tehdä enemmän ja paremmin, tietäen, että meillä on suuri määrä kokemusta, jonka voimme pistää yhteiseen pottiin niin sanotusti, ja voimme yhdessä toimia paremmin. Meidän täytyy voida haluta tehdä enemmän ja paremmin. Ennen kaikkea haluaisin nyt kiittää kaikkia kollegoita jotka ovat osallistuneet tähän työhön tarkistusten muodossa. Niitä on tullut yli 200. Nämä ovat tarkistuksia, joiden avulla voimme vielä parantaa tätä tekstiä, voimme paremmin määrittää tätä lainsäädäntöehdotusta, muokata sitä paremmin niin, että saamme konkreettisia tehokkaan välineen käyttöömme. Ihan lyhyesti nyt haluaisin puhua, koska kaikkein tärkeintä tänään on varmasti se, että minä voin kuulla sitä, mitä teillä on sanottavananne, ja voin, haluan olla avoin teidän kaikkien ehdotuksellenne niin haluan kuitenkin todeta, että nämä tarkistukset voidaan jakaa kolmeen suuren ryhmään. Ensimmäinen, ensimmäisessä ryhmässä olisivat ne tarkistukset, jotka pyrkivät selventämään ja selkeyttämään selkeyttämään tämän ehdotuksen kielenkäyttöä. Tarkistuksia, tarkistukset, jotka pyrkivät vähentämään epäselvyyksiä. Eli tähän kuuluvat kaikki ne tarkistukset, jotka löytyvät jotka liittyvät esimerkiksi kansalliseen suvereenisuuteen, paikalliseen tai alueelliseen ulottuvuuteen, ilmastonmuutokseen ja niin edespäin. Nämä tarkistukset eivät oikeastaan millään tavalla muuta tämän ehdotuksen merkitystä, vaan varmasti auttavat meitä ymmärtämään paremmin ja täsmällisemmin sitä, mihin suuntaan haluamme mennä ja minkälaisia ovat huolemme. Toiseen ryhmään sijoittaisin ne tarkistukset, jotka ehkäpä vahvistavat tätä ehdotusta. Ne ovat tarkistuksia, jotka haluan ottaa huomioon, koska ne ovat sellaisia tarkistuksia, jotka todellakin sisältävät tai puuttuvat meidän aivan oikeutettuihin huolimme. Ne liittyvät ongelmiin, joita haluamme poistaa. Jotta voisimme nämä ongelmat ja huolet poistaa, varmaan, tai jos voimme nämä huolet poistaa, niin varmasti samalla voimme parantaa tätä tekstiä. Nämä ovat sellaisia tarkistuksia, jotka lähtevät siitä, että ähm, tai pikemminkin sanotaan näin, että nämä tarkistukset ovat sellaisia, äh, jotka äh, toteavat, että status quo joissain tapauksissa voi riittää esittää ja jotka sanovat, tai joiden mukaan EUn ei pitäisi puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden toimiin. Ja sitten täällä on kolmas tarkistusten ryhmä, joiden tarkoitus on nimenomaan vahvistaa tätä ehdotusta, pönkittää komission ehdotusta ja viedä sitä eteenpäin. Näillä viittaan sellaisiin tarkistuksiin, jotka edellä, joissa pyydetään muun muassa lisää rahoitusta ja niin edespäin. Kun nyt olen tarkistellut kaikkia näitä tarkistuksia, niin voisin sanoa, että olen yhtä mieltä yleisen lähestymistavan kanssa, koska täällä on tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että me emme halua antaa komissiolle enää lisää toimivaltaa, vaan haluamme antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden ähm, toteuttaa äh, omia toimiamme, toimiaan ja sitten äh, tehdä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa. On hyvä, että jäsenvaltiot voivat ähm, kaiken kaikkiaan puuttua luonnonkatastrofeihin tehokkaammin ja paremmin ja voivat myös auttaa toinen toisiaan. Täällä parlamentissa haluamme äh, saavuttaa sellaisen äh, kannan, joka on vastuullinen ja jossa otetaan huomioon kaikkien huolenaiheet. Äh, meidän täytyy lähteä siitä, mitä Euroopan kansalainen odottaa meiltä. Eurooppalaiset kansalaiset ehkä juuri näillä asioilla pyytävät enemmän Eurooppaa. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että Eurooppa on kaikkien yhteinen koti ja se on yhte ja sillä on solidaariset kasvot. Tässä meillä on myös hyvä mahdollisuus säästää rahaa, kohdata näitä yhä useammin toistuvia katastrofeja – meidän täytyy lähteä siitä, että on myös sellaisia katastrofeja, jotka ovat ehkä epätodennäköisiä, mutta joilla on erittäin vakavat seuraamukset. Ja yh yhdellä jäsenvaltiolla on usein vähän mahdollisuuksia vastata tällaisiin katastrofeihin, koska se edellyttää paljon rahaa. Ja siksi peräänkuulutankin eurooppalaista solidaarisuutta ja toivon, että Euroopan parlamentti löytää yhteisymmärryksen tähän asiaan, joka kuitenkin edustaa pientä, mutta suurta askelta eteenpäin, jotta kansalaisemme voisivat saada enemmän turvaa osakseen. Haluan vielä kerran kiittää kollegoita ja olen valmis kuuntelemaan teidän ehdotuksianne. Ja toki pyrin myös vastaamaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Frau Gardini, als nächstes hält er das Wort. Eh, kiitoksia, edustaja Gardini. Eh, sitten puheenvuorot salista, olkaa hyvä. like to thank Miss... Kiitokset, kiitokset Gardinille tästä tekstistä, tästä lausunnosta. Tämä on oikein hyvä mekanismiin Tähän on tehty hyvin monia tarkistuksia aivan liikaa, en voi niihin kaikkiin puuttua, joten sanoisin vain muutamista erityisen kiinnostavista tarkistuksista. Suvanin teksti kansainvälisestä järjestelmästä, joka korjaisi tämän Euroopan version. Mielestäni tämä olisi pidettävä voimassa. Ymmärrän, että tämä on neuvostossa nyt keskustelussa, mutta jos ajattelemme humanitaarista apuun näkökulmaa, niin se pitäisi pitää sellaisenaan. Ja sitten olemme saaneet tarkistuksen tähän riskin ähm, hallintasuunnitelmiin ja monitorointiin ja Tämä on hyvin kiinnostava puoli ja toivoisin, että tähän kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Sitten Hassin tarkistukset ovat myös myönteisiä, samoin kuin Rossinkin ovat aika rakentavia, mutta yksi erityisasia jää toivottavasti ulkopuolelle. Eli lähestulkoon kaiken tekeminen vapaaehtoiseksi. Jotkut kohdat tässä ehdotuksessa varmasti voivatkin jäädä vapaaehtoisiksi monissa eri operaatioissa, mutta jos tämä koko osallistumisjärjestelmä olisi vapaaehtoinen, niin se ei kävisi esimerkiksi tietojen vaihtoa ja sen sellainen jäsenvaltioiden välillä. Sehän on tämän toiminnan perusta ja, ja, jos, ja jäsenvaltioiden jättäminen tällaiseen vapaaehtois mm, avun varaan ei loisi mekanismille riittävää vakautta ja varjoesittelijöinä. Meidän täytyy varmaan tiettyjä kohtia täsmentää ja Karniini jo niihin viittasikin. Meidän täytyy pysyä tiukkoina, erityisesti tässä riski, pakollisten hallintasuunnitelmien osa, kysymyksessä. Kiitoksia. Muss ich ein Missgeschick ja gut machen, nämlich... Äh, ryhmä on äh, edustaja Estrella äh, annanut puheenvuoron. En nähnyt täältä sitä, pahoittelen sitä. Olkaa hyvä kuitenkin. Kiitän puheenjohtaja. luonnon katastrofeja on aina vain useammin ja ne ovat aina vain tuhoisampia ympäri maanosaamme ja kaikkialla muuallakin, esimerkiksi juuri nyt äskettäin tuo Sandi myrsky, joka Yhdysvaltoja haitia erityisesti kovasti kiusasi. Aivan järkyttävät tulokset jäivät sen jälkeen sekä humanitaarisesta näkökulmasta että ympäristön näkökulmasta. Ja tämän pitäisi siksi olla politiikamme keskiössä, varsinkin ennaltaehkäisevyyden näkökulmasta ja tietysti myös kokonaisvaltaisen vastauksen tarjoamisessa katastrofin kuitenkin synnyttyä. Ja tähän Gardinin ehdotus toki pyrkiikin. Minun ryhmäni on jo esittänyt muutamia tarkistuksia, aika moniakin tarkistuksia parantaaksemme tätä komission ehdotusta ja tietysti myös vastataksemme paremmin kansalaisten toiveisiin eurooppalaisen pelastuspalvelupolitiikan kehittämisessä erityisesti tällaiset riskinhallintakartat, joiden pohjalta luodaan jäsenvaltioiden yhteistyöverkostoja luonnonkatastrofien yhteydessä ovat tärkeitä kansalaistenkin kannalta ja siitä syystä tämän tyyppisiä tarkistuksia olemme tehneet ja myös tuo ennaltaehkäisevyys vaatii tiettyjä äh, riskinarviointeja ja inventaareja, mutta myös tällaiset äh, uudet päivitykset kaikkien alueiden riskeistä ja alueelliset ja myös paikalliset, paikallistason riskiarvioinnit pitäisi ottaa käyttöön. Tämän tyyppiset arviot pitäisi saada aina vuoteen 2014 mennessä valmiiksi. Tuon päivämäärän pitäisi riittää. Ja sitten jos mietin Euroopan unionin kapasiteettia vastata näihin riskeihin, horisontaalisesti pitäisi tätä kapasiteettia kehittää, että voitaisiin nopeasti reagoida arvioinnin ja varsinaisen reagoinnin kysymyksissä. Ja myös täytyy arvioida tällaisia hyvin harvinaisia katastrofeja, jo, mutta joiden vaikutus on kuitenkin valtava. Ja erityisesti Täytyy miettiä vaikkapa ilmatorjuntamahdollisuuksia vaikkapa tu- metsäpalojen yhteydessä. Nämä ovat äh, riivanneet monia maita viime aikoina. meidän täytyy myös tarjota tukia ja kannustimia jäsenvaltioille, jotta ne päivittäisivät mahdollisuutensa vastata tämän tyyppisiin katastrofeihin ja myös loisivat sellaisen selkeän suunnitelman, joka liittyisi sitten eurooppalaiseen vankkaan kattavaan suunnitelmaan ja myös eurooppalaisen resurssin kehittämiseen ja tuota pitäisi kehittää 20 prosentilla. Tämä kuitenkin tarkoittaisi aikamoista kustannusten nousua Tosin näillä kustannuksilla voitaisiin sitten tukkia kaikki puutteet, joita tässä järjestelmässä vielä tähän päivään mennessä on ollut. Meidän mielestämme tässä täytyisi kyse olla nimenomaan yhteisestä eurooppalaisesta hankkeesta, jotta kansallisella tasolla voitaisiin vähentää tätä mm, kustannustasoa ja yhdessä toimia ja saavuttaa kustannustehokkuutta sillä tavalla, ja mutta jäsenvaltioista ei kuitenkaan saa poistaa tätä resurssia kokonaan. Ja meidän täytyy taata avoin toiminta myös kansallisen tason strategioiden ja riskinarviointien valmistelussa. Komission täytyisi tarjota tällaista valvontaa jäsenvaltioille ja tutkia näitä ohjelmia. Ja nämä ohjelmat täytyisi sitten vertailuarvioinnin kautta käydä läpi, jotta ne vastaavat jokaisessa jäsenvaltiossa sitä, mitä Euroopan tasolla sitten yleisesti tahdotaan. Ja kuten e-, esittelijä jo sanoi, niin tähän on tehty lähestulkoon 300 tarkistusta, olisi varmaan syytä, jos esittelijä esittäisi nyt jonkinlaisia kompromisseja tähän. Me olemme varmasti valmiita miettimään erilaisia kompromissiajatuksia ja myös vaihtamaan ajatuksia asiasta, jotta saisimme järkevän yhteisen tekstin aikaiseksi äänestettäväksi ja vastaisimme sillä kansalaisten toiveisiin. Kiitoksia. Und als nächstes erhält dann Alda Susa das Wort, bitte. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraa puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Gardinille hän on osannut oikein hienosti Euroopan yhteisöjen pelastuspalvelumekanismia ja sitä koskevaa rahoitusvälinettä käsitellä lainsäädäntöehdotuksen ehdotuksessa nimenomaan tahdottiin vastata siihen haasteeseen, että jatkuvasti on enemmän luonnonkatastrofeja ja entistä tuhoisampia luonnonkatastrofeja ja ne liittyvät valitettavasti usein ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Eli, ja nämä eivät vasta, haittaa pelkästään ihmisiä, vaan myös meidän historiallista ja kulttuurista perintöämme mantereellamme. Tästä asiasta toki voidaan keskustella tarkistusten kautta vielä syvemmin, varsinkin välitysratkaisujen kautta. Haluaisin oman poliittisen ryhmäni kannan kuitenkin tähän esittää. Ensimmäiseksi totta kai jäsenvaltioilla on selvät velvoitteet jo aikaisemman lainsäädännön kautta suojella kansalaisiaan ja ympäristöään ja auttaa muita jäsenvaltioita. Ja tämän olemassa oleva, olevan vaatimuspaketin lisäksi luonnonkatastrofi vastauksia voidaan luoda ad hoc pohjalta aina silloin, kun tuollainen katastrofi ilmenee ja siitä syystä meidän mielestämme Euroopan unionin tarvitaan selvä koordinointimetodi ja myös selvä yhtenäinen vastauspohja ja resurssipohja eh, näihin katastrofeihin puuttua. Ja tässä täytyisi myös saada riskinarviointiin selvät vertailu arvioinnit ja olla unohtamatta tuota ennaltaehkäisyä, joka on oikein tärkeää. Tämähän on varsin laaja alakokonaisuus. Jos me sitten pyrimme nyt määrittelemään jonkun katastrofin ennaltaehkäisykeinoja, niin tuskin tämä iltapäivä meille alkuunkaan riittää, eikä moni muukaan kokous sitten tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisy tietysti on hyvin tärkeää, mutta tämä yhdentäminen, ohjelmien yhdentäminen on yhtä tärkeää. No, tietysti jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden piiriin tämä kuuluu pitkälti, mutta mutta Euroopan unionin täytyy pystyä toimimaan alalla tehokkaammin sekä ennaltaehkäisyssä, mutta varsinkin silloin, kun katastrofi on jo päässyt syntymään. Olemme varmasti samaa mieltä tästä asiasta, se on selvää, mutta kuitenkin tuo solidarisuusmekanismi kattaa sekä humanitaarisen avun että siviiliavun. Ja jos meidän täytyy sitten jossain luonnonkatastrofin yhteydessä turvautua sotilaallisiin voimavaroihin, niin, niin näin pitäisi pyrkiä tai pystyä toimimaan. Eli tällainen poikkeuslause pitäisi olla mukana tekstissä ja, mutta kuitenkin minkä tahansa sotilaallisen voimivaran käytön pitäisi kuulua siviilihallinnon valvonnan piiriin, eikä se koskaan saisi toimia itsenäisesti ilman siviiliviranomaisten lupaa ja siviiliviranomaisten valvontaa. Tämä liittyy muun muassa 272 ja 290 tarkistuksiin juuri tämän sotilaallisen avun hyväksymisestä luonnonkatastrofien sitä tarvitessa. Tämä riittänee minun puoleltani, minun puoleltani, ja puhuinko tässä jo liian pitkään. Hetkinen, minusta vaikuttaa, että puhuin kuitenkin vähän vähemmän kuin yleensä. Danke, Frau Vorsitzende. Nu skal jeg nok holde, forholde mig kort her, og for jeg behøver... Mm, niin, yritän äh, esittää asian lyhyesti. Eihän tässä tarvitse kaikkea toista. Kyllä toki meidän pitää ennaltaehkäisystä, koordinoinnista ja parhaista käytänteistä puhua mutta totean, toteaisin vain, että ECR-ryhmä kannattaa tällaista integroitua riskienhallintajärjestelyä, joka perustuu luotettavaan riskiin arviointiin niin meidän muutosesityksemme liittyvätkin lähinnä mm, läheisyysperiaatteeseen subsidiariteettiin vallankin silloin, kun puhutaan artikla 196 artiklan yli ja ohimenevistä toimivaltuuksista. Tähän hän äh, sisältyy äh, vaatimus äh, kertoa näistä riskinarviointi- ja riskinhallintamenetelmistä komissiolle etukäteen. Me haluamme rajoittaa tämän kapea-alaisemmaksi tämän soveltumisalan varmistaaksemme sen, että olemme sitten sopimuksen mukaisesti toimimassa. Jos ajatellaan kuljetuksia, logistiikkakustannusten jakautumista Jatkossahan tämä merkitsee ehkä sitä, että sitten jäsenmaat eivät lähde investoimaan itse tälle saralle ollenkaan, niin sitähän me emme voi suvaita. Kannamme huolta tämän äh, sektorin budjettivaikutuksista, äh, kuten komissio on ehdottanut. Siis äh, ehdotus on tervetullut niin kauan kuin se puhuu suhteellisena järkevänä ja noudattaa sopimuksen henkeä ja kirjainta ja antaa tarjoaa meille lisäarvoa niin että emme uhkaa joutua semmoiseen tilanteeseen, jossa EU-varat varoilla, EU-varoilla korvataan kansalliset velvoitteet ja panostukset. Me jäämme odottamaan rakentavia kompromissiehdotuksia. Jo tässä vaiheessa, äh, tuossa vaiheessa kiittää esittelijää äh, hyvästä työstä. Äh, seuraavaksi puheenvuoro eteenpäin. Minulla on äh, nyt se käsitys, että esittelijä tietäjä tuntee tilanteen hyvin, sen mikä on välttämätöntä ja tarpeen, mutta myöskin mikä on mahdollista toteuttaa. Ja siksi onnittelut heti hyvästä äh, mietinnöstä nämä äh, ilmastonmuutokset ja nykyinen säätila on osoittanut, että katastrofin valmius on yhä äh, tärkeämpää. Ja ihmisten odotukset EUn suuntaan äh, tulevat yhä äh, suuremmiksi. Meidän täytyy tietysti ottaa sitten myöskin huomioon tulojen arvio neuvottelut, emmekä voisi noin vain lähteä siitä, että EU-varoja lisää tähän kohteeseen suunnataan. Meidän täytyy tässä edetä järkevästi niin että EUn ja jäsenmaiden kustannusosuudet säilyvät kohtuullisina, emmekä voi sallita, sallia menojen kasvattamista yli äyräiden. Ja emme sitäkään, että jatko, jatkorahoitustarpeet kasvavat näinä ankeina säästöaikoina. Minä haluaisin kommentoida 46 muutosesityksestä, eli Anteeksi, pahoitelen Nyt, nythän äh, onkin puhe eräästä toisesta muutosesityksestä. 259. Äh, Eli että katastrofit eivät pysähdy äh, valtion rajoille. Meidän täytyy omia periaatteitamme ja ar- arvojamme kunnioittain tarjota apua myöskin ehdoka, ehdokasmaille tai tuleville ehdokasmaille, jotka e-, eivät vielä asetu edes tähän Euroopan naapuruuspolitiikan puitteisiin. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä, naapuriapua kunnioittaa ja, ja myöskään muita kumppanuusinstrumentteja, mitä meillä on käytettävissä. Kiitoksia. Ja danke, kiitos, haluaisin onnitella Jardinia hyvästä mietitä luonnoksesta. Tässä on kysymys erittäin tärkeästä yhteistyötarpeesta, kun kamppailemme näitä luonnon ilmiöitä vastaan. Ja tämän täytyy olla yksi eurooppalaisen yhteistyön periaate olla ja tavoite se, että sitten kriisin aikoina autamme ojennamme auttavan käden jopa yli valtion rajojen Siihenhän tämä yhteistyö perustaa. Toki jäsenmailla ja maalla itsellään on välitön vastuu ja velvollisuus ja meidän tuomiopuolueryhmämme erityisesti sitä haluaa korostaa, mutta kysymys on myöskin eurooppalaisesta koordinointista ja muista yhteistyön kriteereissä. Muussa tapauksessa me pääse eteenpäin tässä ja äh, äh, poliittinen paine tämmöisissä tilanteissa on äh, niin, niin suuri, että, että, että me edellytämme komissiolta tällaisia yhteisiä direktiivejä tätä tarkoitusta palvelemaan. Me olemme tässä täyden täydentäneet komission ehdotuksen vain täytäntöönpanosäädöksiä tässä, mutta Elipät on viitannut sinne, että me haluaisimme oman roolimme näissä ratkaisuissa, mutta meidän täytyy vielä pari-kolme kriteeriä määritellä entistä tarkemmin niin, että saamme, saamme sitten hyvän, hyville kulmakiville rakentuvan ehdotuksen aikaiseksi, missä komissiolla on pelkästään tällainen veto-oikeus. Meidän pitäisi väärillä se, mikä meidän kannaltamme on kaikkein tärkeää tärkeintä ja tehdä tämän alusta, alusta, alusta alkaen jo niin, emmekä sitten jälkijättöisesti yritä sitten paikka, paikkailla tilannetta, jossa olemme antaneet komissiolle täyden täytäntöönpano val, valtuuden, mutta niin kuten sanottu, hyvä ehdotus, minkä, minkä pohjalta on hyvä tehdä työtä. Kiitos Sever. Sitten komissiolle puheenvuoro, Olkapa hyvä. Sieltä edustaja. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää komiteaa, esittelijää ja muitakin jäseniä tuestanne tätä ehdotusta kohtaan. Mekin lähdemme siitä, että suuri osa ehdotetuista tarkistuksista ovat myönteisiä ja pyrkivät vahvistamaan ja lujittamaan ehdotusta. Tämä tuki on todellakin erittäin tärkeää meille komissiossa. Se on meille tärkeää, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti parlamentti yhteispäättää tällaisesta asiasta, joten on kiintoisa nähdä, millaisia kantoja sorvaatte. Toiseksi se on tärkeää, koska kaikki tämä on yhdenmukaista Euroopan kansalaisten näkemysten kanssa. Kaikki barometrit ovat osoittaneet, että kansalaiset tukevat tällaisia ehdotuksia. Ja lopuksi on, tämä on tärkeää meille yksinkertaisesti siitä ää, syystä, että että teidän äänenne on tärkeä, jotta voidaan ylläpitää tämän ehdotuksen kunnianhimoinen taso, mm, ettei neuvosto pääse sitä vesittämään. Eli on tärkeää voida tehdä yhteistyötä kanssanne ja toivot, saada teidän aktiivinen tukennekin. Haluaisin puuttua muutamaan seikkaan, joita täällä on otettu esiin. Ensinnäkin vahvistaisin sen, mitä Gradini jo sanoi. Status quo ei riitä komission mielestä. Se ei riitä, koska riskit koko ajan kasvavat. Ilmastonmuutokseen onkin täällä jo muu viitattu useaan otteeseen. Haluaisin vielä lisätä tähän, että on, koko ajan tulee uusia riskejä, joita ei vielä kovin hyvin tunneta, mutta joihin täytyy valmistautua. Esimerkiksi aurinkomyrskyjen vaikutukset yhteiskuntaan, niitä täytyy vielä pohtia ja meidän täytyy valmistautua niihin. Tähän ei kuitenkaan voida yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla puuttua. Sama pätee näihin tuhkapilviin, tuhkapilvikriiseihin ja näihin erilaisiin äärisääilmiöihin, jotka vaikuttavat jäsenvaltioihin hyvin arvaamattomalla tavalla. Sandy, myrsky tai hurrikaani USA antaa aika hyvän esimerkin siitä, miksi toimintaa tarvitaan ja miksi sitä tarvitaan nyt kaikki nämä muutokset riskikuvioissa tapahtuvat aivan samanaikaisesti kuin talouskriisi typistää tämän alan budjettia. Siksi on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy löytää kustannustehokkaampia keinoja puuttua riskeihin ja katastrofeihin. Tästä syystä komissio on tehnyt ehdotuksen, jossa keskitytään ennaltaehkäisyyn, parempaan suunnitteluun ja resurssiyhteistyöhön ja yhteistyöhön, kun halutaan vastata kriiseihin ja kun halutaan puuttua voimavaraaukkoihin kuiluihin. Haluan tehdä selväksi sen, että se, mitä komissio ehdottaa, ei millään muotoa poista jäsenvaltioiden vastuuta. Päinvastoin, tämä lainsäädäntö muistuttaa jäsenvaltioita niiden perusvastuista väestönsuojelun alalla ja koko ehdotus perustuu subsidiariteettiperiaatteeseen ja me haluamme rohkaista jäsenvaltioita kantamaan vielä enemmän vastuuta tällä alalla, varmistamaan sen, että väestön suojelu ähm, järjestelmät, että järjestelmillä on riittävät resurssit vastata kriiseihin. Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti on valmis pysymään lujana ja aivan kuten edustaja Taylor, niin minäkin korostaisin vapaaehtoisen osallistumisen merkitystä. Tässähän on kyse siitä, että jäsenvaltiot puulaavat, yhdistävät varojaan ja resurssejaan. Me pyrimme löytämään sopivan tasapainon toistavatta avun ja yhteistyön ennakoitavuuden parantamisen suhteen ja toisaalta haluamme antaa tai muistuttaa jäsenvaltioita omasta vastuusta ja, vapaa, ja yhteistyön vapaaehtoisuudesta. Eli täytyy löytää oikea tasapaino, joka mahdollistaa sen, että voimme ottaa askeleen eteenpäin ja saada hiukan enemmän yhteistyötä ja yhteistyön ennakoitavuutta. On myös tärkeää, että me siirrämme painopistettä riskiperusteiseen lähestymistapaan, kun haluamme hallinnoida katastrofeja. Toki komissio haluaa olla joustava sen suhteen, kuinka me strukturoimme tätä lähestymistapaa, tätä lähestymistapaa ja kuinka äh, muu, siirrymme sanoista äh, tekoihin. Mutta äh, lähtökohtaisesti meidän täytyy ymmärtää, kuinka jäsenvaltiot arvioivat riskejään ja kuinka aikovat niihin puuttua, kun sellaisia ilmenee. Eli meidän täytyy ymmärtää ne riskit paremmin, joita eteemme tupsahtaa. Ja mitä tulee tähän vapaaehtoiseen puuliin, Tämän vapaaehtoisen puulin rahoittaminen on erityisen tärkeää. Vapaaehtoisen puulin ja yhteisten resurssien käsite on jo hyväksytty, se ymmärretään neuvostossa, mutta vielä täytyy pohtia, miten sitä rahoitetaan, tätä vapaaehtoista resurssipuulia. Komission näkemys on se, että kannustimia tarvitaan, jotta jäsenvaltiot haluavat ja saavat mahdollisuuden osallistua tähän puuliin kuljetusrahoitus on, kuljetuksen rahoitus on tärkeää, erityisen tärkeää, koska kyse on kustannuksesta, joka liittyy nimenomaan siihen, että jäsenvaltio osallistuu vapaaehtoisen puuliin, ja yleensä tällaiset kustannukset eivät sisälly kansallisiin väestönsuojabudjetteihin. Kun jäsenvaltiot laativat omat väestönsuojabudjettiinsa, he budjetoivat katastrofien aiheuttamien kustannuksiin omalla maaperällään, mutta eivät ota huomioon niitä kustannuksia, joita koituu siitä, että autetaan muita jäsenvaltioita korjaamaan omien katastrofien tekemään hallaa. Eli jos me haluamme rohkaista jäsenvaltioita osallistumaan näihin puuleihin, niin meidän täytyy maksaa mitä suurimmassa määrin kuljetuskustannukset Euroopan tasolla. Ja sitten ihan lopuksi Tämä tällainen moraalisen vaaran uhka on tärkeä, se täytyy ottaa huomioon. Me emme halua luoda sellaista järjestelmää, jossa jäsenvaltiot luottavat liikaa eurooppalaiseen solidaarisuuteen haluavat ikään kuin olla vapaa matkustajia. Me olemme ottaneet tänne säädöksiä, jotka liittyvät suurempaan avoimuuteen sen suhteen, minkälaisia riskejä jäsenvaltioille koituu ja miten voivat niin puuttua. Me olemme myös iloisia vertaisarvioajatuksesta, jonka joku täällä mainitsi. Se on erittäin hyvä ja käytännöllinen keino varmistaa se, että jäsenvaltioiden välillä on avoimuutta. Ja mitä tulee EUn rahoittamiin resursseihin, me olemme rajoittaneet ehdotuksemme tietynlaisiin resursseihin, niin sanottuihin alhaisen todennäköisyyden, mutta korkean vaikutuksen riskeihin. Ne ovat sellaisia äh, riskejä, joihin jäsenvaltiot eivät riittävästi investoi tällä hetkellä, ja kustannustehokkuuden kannalta ei ole mitään järkeä siinä, että 27 jäsenvaltiota erikseen kukin investoivat näihin riskeihin. Siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä Euroopan tasolla, ja meidän täytyy tarkastella kustannusten ja taakan jakamiskeinoja keskenämme. Tässä olivat ne tärkeimmät seikat, joita halusin korostaa, ja lopuksi sanon vielä pari seikkaa. Ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä tuosta, jota olette antaneet, ja toiseksi haluan äh, ilmaista olevan yhtä mieltä Taylorin kanssa. Valvonta- ja informaatiokeskus on komission vetämä taho. Jos te haluatte paremmin siihen perehtyä, äh, voitte kyllä vierailla siellä ja kokoustaa siellä pikaisesti. Se varmasti auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin siitä, minkälaista käytännön työtä ylipäänsä teemme tällä tasolla. Kiitos. Thank you very much, Mr. Das. And now I want to give the floor finally. Kiitoksia sitten esittelijälle vielä loppusanat. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Haluan kiittää teitä tästä keskustelusta. Tämä oli oikein myönteistä. Näyttää siltä, että meillä kaikilla on tärkeä panos annettavanamme. Voimme jakaa yhteisiä mielipiteitä. Niin viittaa siihen, mitä komissio sanoi. Komissio puhui tasapainosta. Meidän täytyy löytää tämä tasapaino. Varmasti voimme sellaisen löytää. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tällä tavalla voimme lieventää ihmisten huolia ja voimme mennä eteenpäin e, juuri näillä linjoilla. Eli minä itse suhtaudun oikein optimistisesti tähän asiaan ja olen iloinen siitä ja toivon, että löydämme piakkoin yhteisen säveleen ja toivon myös, että Estrella ja muutkin auttavat minua löytämään hyviä kompromisseja ja varmasti joudumme vielä kahdenvälisestikin kokoustamaan nokikkain, jotta voimme keskustella tietyistä seikoista, joiden osalta meidän täytyy vielä löytää yhteinen sävel. E, kollega Rosbach esitti täällä tiettyjä huolenaiheita ja olen aivan varma siitä, että me löydämme kompromissin. Olemme kaikki nimittäin samassa veneessä. Muistuttaisin teitä siitä, että Noin vuosi sitten Japanissa äh, näimme, mitä näimme Japanissa vuosi sitten ja mitä tulee tähän Sandy-hurrikaaniin, kaikki, kaikki tämä, mitä olemme nähneet ja kokeneet, niin äh, varmasti auttavat meitä ymmärtämään, että yksin emme voi puuttua tällaisiin äh, katastrofeihin, emmekä ainakaan yksin voi sellaisia ennaltaehkäistä. Eli varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy myös valmistautua sellaiseen, mihin emme edes pysty valmistautumaan, jota emme voi kuvitellakaan. Ja yksin emme voi näihin asioihin valmistautua. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja status quo ei todellakaan riitä, vaan status quo on se lähtökohta, johon, josta meidän täytyy mennä eteenpäin, lähteä eteenpäin. Neuvosto on myös ottanut suuria askelia eteenpäin ja komissiohan tässä jo totesi, että parlamentti on kaikkien kansalaisten yhteinen parlamentti ja sillä varmasti on kyky myös olla kuulolla kansalaisten suuntaan, pohtia mitä kansalaiset meiltä odottavat. Ja me varmasti voimme sitten tuoda kansalaisten äänen siihen keskusteluun, jota neuvostossa käydään. Haluan kiittää kaikkia henkilöitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssani, henkilöstöä, etc. Niin, meillä on jo tiettyjä pilottihankkeita, jotka ovat toimineet oikein hyvin ja jotka ovat osoittaneet, että meillä on ollut mahdollista vastata tiettyihin ongelmiin, kuten vaikka kesällä tapahtuviin metsäpaloihin. Eli me olemme jo havainneet, että meillä on kykyä tehdä yhteistyötä ja toivottavasti ensi kesänä ei käy, ei, ei käy niin, että huomaamme, että tässä meidän kapasiteetissamme on ö, aukkoja ja porsaanreikiä. Eli meidän täytyy tehdä hyvää työtä, yhteistyötä ö, eurooppalaisten kansalaistemme hyväksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Dank, Frau Kiitoksia. <clears throat> Äh, äh, 28. Äh, päivä äänestämme täällä tämmöisen artiklan 50 mukainen yhteistoiminta äh, direktiivi DV-valiokunnan kanssa yhteistyössä. Äh, no niin, otan seitsemän ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 205-36 ja hallinnosta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta. Äh, tässä äh, äh, lausun valmistelijalle Anja Weisgerber nyt sitten puheenvuoro. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Aivan aluksi halusin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä monissakin asioissa. Monissa meillä on yhteensä 83 muutosetystä, joista suurin osa on ihan hyväksyttävissä koska ne ovat omiaan parantamaan komission ehdotusta. <clears throat> Mutta eh, koska monissa asioissa yksimielisyys on varsin pitkälle menevää, me olemme pyrkineet laatimaan kymmenen kompromissi eh, muutosehdotusta, jotka varmaan ilahduttavat eh, kollegoita, koska tässä sitten samaan syssyyn monien ehdotukset ovat päätyneet näiden kompromissien piiriin, konsolidoitujen ehdotusten piiriin. Ja, ja, ja näin tulla, tulevat, tulee sitten varmaankin antamaan hyväksyntänsä näille ehdotuksille, jotka sisältävät heidän ajatuksiaan kanssa Äh, käsitellään näitä kompromissiehdotuksia kohtsillään. Samaan hengen, samaan hengenvetoon haluaisin myöskin kiittää sihteeristä, sihteeristöä, kollega Romanovia ja, ja avustajani tässä vieressä, joka on äh, äh, edesauttanut tämän lausunnon synnyttämistä tähän näistä kielitaitokysymyksistä ensin 1, 9 ja 10 eh, muutosehdotukset, ja, ja en kaikkia nyt tässä lähde luettelemaan, mutta nä, tähän eh, nämä on yhteen niputettu. Tämä tuntuu olevan tärkeää tässä eh, terveysvaliokunnassa se, että annamme sitten selkeän viestin sisämarkkinavaliokunnalle koskien tämän terveydenhoitosektorin työntekijöiden kielitaitovaatimuksia, niiden täytyy olla korkealla tasolla. Mennään aiemmin aiemmin on käynyt ilmi, että tämä, tämä kielitaito on erittäin tärkeä. Me olemme tässä tämän eurooppalaisen kielitaito puitesäädöstön määräyksistä tästä, tältä yhteydessä olleet yksimielisiä, erityisesti siis mitä, mitä tulee tämän terveydenhoitoalan erityisvaatimuksiin me olemme saaneet tässä minusta perä, onnistuneet parantamaan komission ehdotusta sikäli, että meidän täytyy pyrkiä löytämään sellaiset ratkaisut esimerkiksi Belgian eh, ja Luxemburgin kantaisille maille, jossa eh, virallisia eh, kieliä on useampia. Ja meidän pitää kunnioittaa kukin, kunkin kielialueen erityistarpeita. Esimerkiksi Flanderissa, Fleemiä ja Valloniassa Ranskaa käytettäisiin pääsääntöisesti, kuten tässä Brinkholstin muutosesityksestä äh, on todettu. 1, äh, 9 ja 10 äh, ovat kaikkien ryhmien tukemia. Yhdeksästä on pudonnut vain ALDE ja kommunistit poissa. Ja sitten 2, 3, 4 kompromisseissa josta, äh, joka on myöskin Alden ja kommunistien tukema. Sekin äh, tässä on kysymys ammattipätevyydestä, sikäli että äh, näiden, sen, niiden tunnusta, tunnustamista vastaanottavassa jäsenmaassa ja sitten ja että, että tämä, tämä ammattikortin hyväksyminen vain pyydettäessä ja sen maa voi sitten omien järjestöjensä, järjestöjensä tahojensa kautta sitten päättää sen, onko tämä riittävän Eh, riittävä osoitus ammattitaidosta ja sitten voi tietysti tarkistaa, onko, ovatko nämä tiedot oikeat, eh, oikeita. Tässähän on tietysti potilasturvallisuus eh, tärkeimpänä asiana. Komissio on ehdottanut kahta vuotta. Tällä hetkellä yksi, tämä määräaika on yksi vuosi on sitä ehdotettu, että tämä yksi vuosi riittää, tai tämä, tätä yhden vuoden määräaika on sopiva. Sitten 5 äh, ja 6 äh, äh, kompromissit ovat, ovat kaikkien ryhmien tukemia. Että, nimittäin terveydenhuoltoammateissa on erittäin riskaabelia, että e-, ellei näitä ammattipätevyyksiä, ammattipätevyyttä vahvisteta vastaanottavassa vasem, äh, hyväksytä siis näistä vastaanottavissa valtioissa. Äh, tässä on tällaista äh, äh tiettyä äh, äh, karenssiaikaa niin, että vastaanottava valtio voi tarkistaa tarkistaa nämä, tämä pätevyys niin, että sitten lähettävässä alkuperävaltio voi sitten lähettää todisteet tästä pätevyydestä, koska äh, vastaanottava vastaanottava maa sitten on ehkä sitten oikeassa vain varmu, varato, varotoimenpiteenä valmis e-, estämään tämän pätevyyden, mutta siitä ei pyritä, vaan meidän tämän on tällainen hyväksymismenettely, joka on joustavampi siltä osin, että myöskin työntekijöiden liikkuvuus varmistuu olemme yhtä mieltä myöskin sitten siitä, että mitä, niistä tiedoista, mitä potilailla on oikeus saada, e, e, sopineet siitä, että, että, e, että nämä että ammatti pätevyys varmistetaan siten, että potilasturvallisuus ei missään vaiheessa vaarannu. Olin Äh, alun perin alkaen ajatellut sitä, että ei tämä äh, äh, potilaiden hoito tulisi ollenkaan tähän kysymykseen, ettei siitä suljettaisi kokonaan pois, niin kuin edessä muutosesityksessä ehdotettu, mutta että olemme kuitenkin päässeet tällaiseen puoli- kompromissiratkaisuun, jossa olemme tulleet toinen toisemme vastaan. Sitten vielä yksi teema, jossa on muutama huomio tehtävä, eli sairaanhoitajien kysymys, tämä on muutosesitys kahdeksan, tai tämä kompromissiesitys kahdeksan, joka on kaikkien kaikilta saanut tukea tähän teemaan. On tullut paljon muutosesityksiä. <clears throat> kaikista mahdollisista ryhmistä ja puolueryhmistä eri toten, mutta myöskin erilaisista muualta päin. Tämähän ei ole pelkästään saksalainen kysymys siitä, että onko tämä peruskoulutusvaatimus sitten ammattien, ammattikoulutuksen aloittamiseksi 10 vai 12 vuotta esimerkiksi Esimerkiksi Alankomaissa on valitettu sitä, että joka, joka, joka toinen hoitaja ei ky, kykene osoittamaan, että on 12 vuotta tätä peruskoulutusta olemassa, mutta sillä on taas vastaavasti erittäin hyvä ammatti, ammattikoulutus ja heidän, ammat, heidän sairaanhoitajansa ovat todella ammattitaitoisia. Ja sitten Unkarissa ja Slovakiassa on samansorttisia ongelmia, koska ja, e, e, tavallassa, ja Luxemburgissa on tämä kaksitasoinen koulutusmalli. Eli me, me, meillä on Euroopassa kaksi tietä sairaanhoitajaksi. E, yksi perustuu ensin siihen, että on käydään 12 vuotta, 12 vuotta tätä yleissivistävää koulua, ja sitten, sitten jatketaan yliopistoa ja sitten tai 10 vuotta peruskoulua ja sen jälkeen tätä am- am- ammattikoulutusta eli, joka on selkeästi tätä kaksi tahoista, tahoista koulutusta. Ja se, siinä, se on, siinä käytäntö ja teoria kohtaavat hyvinkin kiinteästi. teoria tuntee on paljon enemmän kuin direktiivi edellyttääkään tässä koulutuksessa. Ja sitten taas yliopistotasoisessa koulutuksessa, korkeakoulutasoisessa koulutuksessa, joka on ihan eri asia oikeastaan, eikä Äh, on kaiken tavoin erilaista, ei edes välttämättä pätevöitä hoitajaksi, vaan muuten siinä käytännön, käytännön kokemukset sijoittuvat vasta sinne opintojen lop, lop, loppupäähän, eikä tällä tavalla jatkuvatoimisesti, kuten tuossa toisissa. Mutta joka tapauksessa molemmat johtavat samaan tulokseen, ja tämä on todennut, tämä järjestelmä on todettu hyvinkin toimivaksi ja, alentanut esimerkiksi nuorten työttömyyttä. Tämä on eurooppalainen, Euroopan sosiaalirahasto haluaa tätä mallia nimenomaan viedä laajemmaltikin Eurooppaan ja maailmalle. Tässähän keskitytään pelkästään koulutukseen, eikä tähän luokkahuoneessa tapahtuvaan koulutukseen, eikä, eikä ö, ö, laajempaan kaksitasoiseen koulutukseen. Sitä. Ongelmana on nyt se, että kumpaan keskeytetään. Esimerkiksi ajatellaan, päädyvät nämä määräykset liitteisiin, eivätkä välttämättä sitä tähän perusasetukseen ollenkaan. Ja komissio on ottanut sen nyt sitten jotenkin erityisesti suurennuslasin alle ja meidän täytyy muistaa, että oikeastaan haluamme enemmän liikku- liikkuvuutta, mutta näissä maissa, näissä tässä tapauksessa tämä asetus ja säännös rakentaa tällaisen keinotekoisen raja-aidan tai muurin tälle tielle. Me olemme tässä yrittäneet hakea kompromissia ja, ja, ja pikkuhiljaa olen pääsemässä vuorotukseni loppuun puheenjohtaja, niin että myös tässä kompromississa ehdotetaan sitä vähintään kymmentä vuotta. Tässä ei sit pyritä ollenkaan väsittämään, jos maissa ei ole olevaa käytäntöä. Sitten vähintään tämä kymmenen vuotta tätä peruskoulu. Tässä muuten on yhdessä virkkeessä todettu, että, että muutamissa maissa on jo valmiiksi pidempi peruskoulutus että meillä on ehdotus, Verendin äh, muutosehdotusta on ehdotettu tätä 16 vuoden ala, alaikä, alaikäraja, mikä ää, äh, ää, äh, takaa myöskin sinne, ettei tähän ammatin harjoittajaksi päädy mit, ketään teinityttöä, <clears throat> ja, vaan hänellä on kunnollinen koulutus pohjanaan. Ja sitten tässä kolmannessa kappaleessa on myöskin Äh, hahmoteltu, millä tavalla tätä teoria- ja käytännön työharjoittelua tässä yhteydessä sitten äh, edellytetään sitten tuossa äh, kompromissi kahdeksan, eli tämä ettei näitä valmissa olevia koulutusmalleja lähdetä tässä äh, turhaan äh, äh, rikkomaan ja sitä kautta päädytä sitten ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen, koska monet maat ovat tästä, tästä tässä asiassa kääntäneet, kääntäneet puolen. Ja olen tyytyväinen, että tässä sitten sisämarkkinavaliokunnalla pysty, pystymme, lähettämään, pystymme lähettämään selkeän signaalin ja heillekin tulee sitten selväksi, mitä me tässä takaa ajamme kiitän tässä lopuksi yhteen Esittelyn kanssa tehdystä hyvästä yhteistyöstä. Ja varmaankin pääsemme suurimmista, suurimmasta osasta kysymyksiä sopimaan, ja muut jäävät sitten äänestykseen. Kiitoksia, Weisgerber. Mulla seuraava, seuraava puheenvuoro pyyntö. Mario Perillo, dann die Kollegin Pananova, dann die Kollegin Jana Kudak, Chris ist nicht da. Ferreira. Anna Rosbach und Edith Estrella. Dann ergänzen Richard Seber. Sitten Seber vielä kanhas Lorenz Liese. <laughs> Dagmar Rothberg. Ja Koren Lepage. <clears throat> Nyt puhujaluettelo on mm, valmis, <clears throat> koska meillä on tässä osa Westlundinkin mietintä vielä käsiteltävänä, että lyhyestä, lyhyesti ja napakasti, olkaapa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Ja hän on oikein hyvin löytänyt kompromisseja <clears throat> varjoesittelijöiden kanssa. Hän on onnistunut tekemään hyviä kompromissitarkistuksia, joista olemmekin saaneet poliittisten ryhmien kesken hy- yhteisymmärryksen. Haluaisin palata vielä tähän yleis sivistävään koulutukseen sairaanhoitajille – tarkistukseni tarkoitus on se, että ensin annettaisiin yleissivistävää koulutusta 10 vuotta ja sen jälkeen sitten nämä sairaanhoitajan erityiskoulutus. Tällainen koulu, 12 vuoden koulutus voisi tietysti olla perusteltua, kun ajatellaan lääketieteen kehitystä ja myös näitä sairaanhoitajan tehtävien vaativuutta ajatellen. Tämä on ymmärrettävä, että hoitomuodot ovat, ovat aina monimutkaisempia ja niihin käytettävä teknologia niin ikään. Eli sairaanhoitajan äh, koulutuksesta on sovittu vuonna 1977 ja viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana suuri osa jäsenvaltioista, äh, siis 24 maata, on äh, pitänyt kiinni minimivaatimuksista koulutuksen suhteen. Komission ehdotus pyrkii siihen, että ensin olisi 12 vuotta koulua ja sitten sairaanhoitajan koulutus, niin se on tietysti yksi yhdenmukainen maailman terveysjärjestön suosituksen kanssa – joka suosittaa vähintään kahdeksaa vuotta peruskoulutusta ennen kuin mennään sairaanhoitajakouluun. On ymmärrettävä, että sairaanhoitoala ja terveydenhoitoala on ala, joka on, jolla on äärimmäisen suuri vastuu, ja se edellyttää riittäviä valmeuksia, jotta voidaan vastata potilaiden tarpeisiin. Haluaisin pyytää, pyytää nyt kollegoja pohtimaan huolellisesti tätä asiaa, jotta emme luo monen vauhdin Eurooppaa. Meidän täytyy pyrkiä harmonisoimaan kansallisia vaatimuksia, jotta saamme aikaan Euroopan, joka ei ole monen nopeuden Eurooppa, vaan menee eteenpäin yhtenäisesti. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Weisgerberiä työstä yhteisymmärrykseen aikaan saamiseksi näistä tärkeimmistä kysymyksistä Envi-valiokunnassa näistä ammattipätevyyskysymyksistä. Meidän täytyisi pysyä sama, samoilla linjoilla. Potilasturvallisuus tulee ensisijaisena kysymyksenä, kun puhumme työntekijöiden liikkuvuudesta, erityisesti terveydenhuoltohenkilökunnasta. ALDE on kompromissista yhdestä seitsemän ja yhdeksään hyvin tyytyväinen ja sitten kielivaatimuksista ja sitten osittaisesta pätevyydestä varsinkin potilasturvallisuuden yhteydessä. Ja ALDE ei voi tukea kahdeksatta ja kymmenettä konsolidoitua tarkistusta. Tämä kymmenen muuttaa tuota kielivalvontaa liikaa tuon vastavuoroisen tunnustamisen piiriin, eikä siinä. Ja komission tekstissä puhutaan kielivalvonnasta suhteellisuusperiaatteen pohjalta, ja se vaikuttaa paremmalta ja jos katsomme tuota tarkistusta, kymmenen sen muotoilu itse asiassa on ristiriitainen, kun siinä puhutaan tuosta suhteellisuusperiaatteesta. Siinä ehdotetaan korkeita vähimmäisvaatimustasoja C1 Euroopan kielitasoksi. Se ei ole järkevä. Näitä kahta periaatetta ei ole syytä ottaa kahteen samaan tekstiin. Se ohjaisi sitten hyvin ristiriitaisiin tulkintoihin, kun aloilla, jotka eivät liity tällä potilasturvallisuuteen esimerkiksi. Se yksi, sen vaatiminen vaikkapa maatalouslaitteiden ylläpitoon tai sitten sähkölaitteiden huoltoon tai sellaiseen olisi järjetöntä. Ja sitten tähän kahdeksanteen minä haluaisin huomauttaa, että tämä 12 vuoden vaatimus sairaanhoitajille on tarpeen. Meidän täytyy kokoalla, koko Euroopassa tarjota tämä vastaava vaatimus kaikkialla Euroopassa e, e, tasa-arvoisuuden takaamiseksi ja erityisesti potilasturvallisuuden takaamiseksi. Valtiot kuten Saksa, joissa on kaksi erilaista järjestelmää, sairaanhoitojärjestelmää, voivat pitää tämän järjestelmän kansallisella tasolla, mutta ammattipätevyyden yhteydessä täytyy taata riittävä pätevyys tulevai, tulevien sairaanhoitajien koulutuksessa myös. myös. Suuri osa näistä sairaanhoitoorganisaatioista vaatii 12 vuotta ja esimerkiksi Euroopan sairaanhoitajajärjestö, samoin kuin op- sairaanhoitajaopiskelijoiden järjestö on tätä mieltä. Ja kuten jo aluksi sanoin, niin minä pyrin, olin ymmärtävinä niin, että Saksalla ja muillakin valtioilla on kahden tyyppinen koulutusjärjestelmä sairaanhoitajille. Ja jotta se vastaisi sitten tätä direktiiviä, kun nyt tätä mietin, niin joillakin sairaanhoitajilla ei ole edes tuota lukio tason tutkimusta eikä keskitason tutkintoa ja, ja näin he eivät sitten voisi päästä maisteritutkintoon tai siitä pidemmälle. Itse asiassa meidän ei tule nyt tässä kuitenkaan yhtäkkiä kiireessä kouluttaa sairaanhoitajia Tietysti joissain valtioissa voidaan kouluttaa näin nopeastikin sairaanhoitajia, mutta tässä itse asiassa aliarvioidaan sitten niitä sairaanhoitajia, jotka ovat suorittaneet lukiotutkinnon. Ja näin meidän mielestämme tuo kymmenen vuoden vaatimus olisi ristiriitainen viesti IMKO-valiokuntaan eikä myöskään vastaisi potilasturvallisuus ja julkisen turvallisuuden vaatimuksia. No niin, nyt on varjoesittelijät kuultu. Me keskustelemme tätä, tästä jo kolmatta kertaa tästä lausunnosta tärkeä asia, ei siinä mitään, mutta muistakaa, me, että meillä on vielä osa mietintä mietintö tässä päivän esityslistalla, että voisitteko hiukan tätä sanomaan tiivistää puolentoista minuuttiin. Aion nyt rajoittaa puheenvuorot, että me voisimme tässä järkevää keskustelua käydä eikä luentoja kuunnella. Anna Rosbach, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja puhun kollegan puolesta, joten siksi puhun englantia. Hän halusi kiittää esittelijää. Alkuperäinen luonnos äh, tarjosi erinomaisen lähtökohdan käsitellä tätä asiaa. Hän on tehnyt erittäin kovaa työtä voidakseen sisällyttää oman ryhmäni huolenaiheet tähän kompromissitarkistussettiin. Aiemmassa keskustelussa kollegani totesi, että tämä kielikysymys ja nämä hälytysasiat ovat kaikkein kuumimmat perunat. Strasbourgissa edellisessä kokouksessa kollegani piti erittäin tärkeänä sitä, että saataisiin parempi sääntelyilmapiiri, jotta voitaisiin myös toteuttaa pilottihankkeita ennen kuin näitä ammattikortteja aletaan myöntää – Jotkut kollegat ovat todenneet, että pakolliset pilottihankkeet voivat luoda kahden kerroksen järjestelmän, terveydenhoitojärjestelmän, olisi sellaisia henkilöitä, jotka olisivat ammattikorttikelpoisia ja sitten niitä, jotka eivät olisi. Tämä aiheutti ö, pähkäilyä kollegani mielessä ja hän oli sitä mieltä, että meidän tulisi tehdä todellinen vaikutusten arviointi ennen kuin suljemme kokonaan pois tämän korttijärjestelmän. On tärkeää, että luomme sellaisia rakenteita ja prosesseja, joiden myötä voimme ihan heti kättelyssä saada aikaan asianmukaisen ammattikortin, ja siksi hän on esittänyt tarkistuksen 33. Danke, Herr Kiitos äh, äh, hyvästä työstä ja, ja muistuttaa sitä, siitä, että mitä meiltä odotetaan, että, että, että me tämän, luomme tällaisen ammattien molempuolisen tunnustamisen, koska sitä, sitä edellytetään, että, että yhdessä jäsenmaassa saatu koulutus kelpaa myöskin toisissa niissä jäsenmaissa, joissa tämä koulutus on onnistunut hyvin, ja silloin tietenkin varmaankin järjestelmä voi ottaa opiksi jostain toista järjestelmästä. Ja sen voidaan, että jos ajatellaan tätä ammattien tunnustamista ja kehittää niin, että työntekijällä on mahdollisuus siirtyä toiseen. Mitä tulee tähän kompromissiin kahdeksan, sitä ei ole kaikki tukena olla tässä. Äh, täytyy muistuttaa, että yleissivistävä koulutus on muuallakin kuin koulussa äh, jos äh, sitä kautta, että kiinnostuu monista muistakin asioista. Se, että tämä sitten johtaa käytännön tietä saatavan koulutukseen, sitä en pidä järkevänä. Minusta tämä kymmenen vuoden peruskoulutus tältä osin on toiminut oikein hyvin ja siihen sitten ammattikoulutusta päälle. Ja tässä voidaan syödä tätä subsidiariteettia miettiä, miettiä myöskin jäsenmaat saa, saako sitten itse päättää, mitä tekevät. Kiitos. Karl-Heinz Florence tulee tuolta pikkuhiljaa luopuu puheenvuorostaan. Liise, Kiitoksia. Kiitokset minunkin puolestani Anna Vaskerperille hyvästä työstä. Ja minäkin puhun nyt kahdeksas, kahdeksannesta kompromissista. Tässä on koko siis, monta syytäkin siihen, miksi me olemme lähteneet tätä alaikärajaa ehdottamaan. Ensinnäkin Edeltämä, että, että voi, edeltää, voi edellyttää tiettyä ikää ennen kuin lähtee sairaanhoitajan koulutuksen tielle eikä ole kuitenkaan Euroopan parlamentin asia ruveta määräämään mistään vähimmäiskoulutuksesta. Voidaan tässä, jos komissio tai joku, joku muu tietää, minulta voidaan, voidaan, voidaan me, me, meillä on erittäin hyvä järjestelmä, eikö te kuitenkin sitten edellyttää koulujärjestelmän muutosta jäsenmaissa, jos komission ehdotus hyväksy, hyväksytään. Tässä ei ole tämmöistä laajemmasta tutkinnon hyväksymistä suinkaan, vaan että jos komissio, äh, komission ehdotus hyväksytään, silloin ne maat, joissa on tällainen kaksivaiheinen tai kaksi kahden tien äh, ammattikoulutus, he joutuvat sitten omaan järjestelmänsä muuttamaan. Äh, täytyy miettiä sitä, että tämä ammattikoulutus on ammattiin johtavaa koulutusta, eikä miettiä sitä, että mitä siihen mennessä on tapahtunut. Äh, tämä loppukokeet osoittavat tämän pätevyyden. Minä olen käynyt yötutkinnon ja opiskellut, mutta joudut ammatissa, ammatissani huomaamaan, että käytännön, käytännön kokemus on usein arvokkaampaa kuin akateeminen teoreettinen koulutus. Dagmar, ole hyvä. Niin, minäkin puhun nyt englantia. Voin vastata suoraan Parpanovalla. Mielestäni kahdeksikko on erittäin oleellinen koko lainsäädännön kannalta. Mutta minusta on täysin väärin ajatella, että sairaanhoitajan pitäisi hankkia maisterin tutkinto. Jos tälle linjalle lähdetään, niin sitten pitäisi yhtä hyvin mennä yliopistoon ja lukea lääkäriksi. Kyllä meillä on jo lääkäreitä ja korkean tason sairaanhoitajia, jotka eivät halua mitään perushoitajan työtä tehdä. Mm, tämä olisi vaarallista näin tälle tielle lähteä. Jos ajatellaan koulu, aikaa. Lähdettäisiin siitä, että peruskouluvuosien lukumäärä tekisi ö, sairaanhoitajasta hyvän, niin jos minä en ottaisi tätä asiaa vakavasti, niin pitäisi tätä ihan vitsinä. Tärkeää on se, mitä koulun jälkeen opiskellaan. Mielestäni on tärkeää se, että henkilö ö, läpäisee peruskoulutuksen ja keski, keskiasteen koulutuksen ja sitten käy sairaanhoitajakoulutuksen koulutuksen Eli että tekisi kävisi koulua 16 ikään saakka ja menisi sitten tällaisen ammattikouluun, ei yliopisto, vaan ammatti, siis koulutuslaitokseen. Ja minusta on todella, siis jos me todella haluamme, että hoitajat voivat liikkua Euroopan unionissa, niin me tarvitsemme yhtenäisen pätevyysvaatimusjärjestelmän, ja siksi meidän tulisi tukea tarkistusta kahdeksan. Kiitos. Edith Estrella, vielen Kiitos, Edith Estrella. Obrigada, senhor presidente. Pois este... Kiitokset. Johtaja. Tämä on varmaankin kaikista kinkisin tarkistus juuri tämä kahdeksas, koska siinä puhutaan jokaisen jäsenvaltion omista vaatimuksista ja pakollisesta oppivelvollisuudesta esimerkiksi 12 vuotta joissain valtioissa kaikki ovat sitten sairaanhoitajia tai kännykkäkauppiaita käyvät tuon 12 vuotta koulua, jos pakollinen oppivelvollisuus niin vaatii. Sairaanhoitajan työ on hyvin vastuullista mutta se ei välttämättä tarvitse taakseen tuota 12 vuotta yleissivestävää koulutusta. Myös yhdeksän vuotta peruskoulua voi riittää ja sen jälkeen erikoiskoulutus. Tässä täytyy toimia tietysti järkevästi. Ammattikokemus on toki tärkeä, tärkeää ja myös tuo harjoittelu tämähän liittyy tietysti myös kaikkiin muihinkin ammatteihin, ei pelkästään sairaanhoito järjestelmään. Pitääkö meidän tästä nyt ryhtyä keskustelemaan yleissivistävän kouluopinnon pituuden laskemisesta tietyillä vuosilla ja sitten sen korvaamista tiettyihin ammatteihin suuntautumiseen. Eikö ole järkevää pitää kuitenkin kiinni tämän yleissivistävän pakollisen opintosuunnitelman pituudesta? Fabrice Davis. Debate. Lyhyesti puheenjohtaja. Seuraan tätä keskustelua ulkopuolisena, mutta UKssahan tällä hetkellä vaaditaan, että sairaanhoitajilla on tutkinto ja tänään on julkaistu raportti, jossa sanotaan, että kaikilla tulisi olla tietty standardikoulutus. Ja minun maassani tällä hetkellä ollaan siis kehittämässä, ollaan kehittämässä järjestelmää, jossa sairaanhoitajat ovat lähes lääkäreitä, ja ne, jotka tekevät sitä työtä, mitä ennen vanhaan sairaanhoitajat, niin ovat jollain, jonkinlaisia apuhoitajia tai avustajia. Minusta sairaanhoitajalla tulisi olla perussairaanhoitajan koulutus ja sen eh, päälle sitten voitaisiin käytännön kokemuksen perusteella rakentaa, voisivat saada ikään kuin lisäpätevyyttä työtä tekemällä. En oikein ymmärrä sitä, että miksi tarvitaan jonkinlainen geologian tutkinto esim., jos kuitenkin ihminen haluaa sairaanhoitajaksi. Vielen dank und abschließend... Kiitoksia. Ja sitten edu, esittelijä saa päätössanat. Ole hyvä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minunkin osaltani. Minä haluan mm, muutaman sanan sanoa näistä kompromissi, eh, kompromisseista. Tämä totesi, että useimmat ammattiryhmät eh, ovat tämän 12 vuoden peruskoulutuksen kannalla Saksan osalta. Eh, haluan ainakin selvästi sanoa, että nämä ammatti ammattiliitto, joka useimpia sairaanhoitajia edustaa, on tomerasti vastustanut tätä peruskoulutuksen pidentämistä, koska se estäisi sitten monilta nuorilta pääsyn tämän ammattikoulutuksen piiriin. Haluan selvästi sanoa, että tämä tämä kompromissi, jota tässä kahdeksannessa ehdotamme, ei johda siihen, että ne jäsenmaat, joilla jo on tällainen yli kymmenenvuotinen peruskoulutus pääsyvaatimuksena, joutuisivat järjestelmänsä muuttamaan. Ei, kyllä he voivat jatkaa samalla tiellä jatkossakin. Miten tämä nyt oikein sanoisin? Jos, jos, me, jos me täällä nyt Euroopan unionissa ne, jotka olla, Euroopan unionista pakotamme tällaisen ihmisen sitten väkisin istumaan koulun penkillä kaksi vuotta enemmän kuin tähän, tähän asti, niin se voi olla sitten sotkea hänen tiensä ammattiin täydellisesti. Siksi vetoan tämän kahdeksannen kompromissin puolesta ja pyrkii muistakin sopimaan niin, että Impolle lähtee täältä selvä, selväsanainen viesti siitä, mitä me tämän tässä asiassa tässä valiokunnassa haluamme tiedä. Huomenna tästä jo äänestys. Nyt on pikkuinen aikapula tässä uhkaamassa, kun meillä on Osa Westlundinkin ehdotusteksti vielä käsiteltävänä <clears throat> kenties huomenna. Sitten vielä voidaan keskustella hiukan, miten tämä, tätä direktiiviä tullaan, tultaisiin muuttamaan. No niin, hyvä, kiitoksia nyt sitten esityslistan kohtaan kahdeksan osalle puheenvuoro. Pidemmittä puheita kiitoksia. Ne, ne, ruokapakkaukset, elintarvikkeet, mitä vaatteita ihminen kantaa, rasvoja, mitä he sitten iholleen suikun jälkeen applikoivat ja ne maalit, mitä seiniltä, seinillä väriä antavat, sisältävät kaikki sellaisia hormonaalisia äh, valmisteita, jotka äh, saattavat olla haitallisia. Äh, se, me olemme tässä vastuussa ja suurin yleisön usko siihen ja luottamus siihen, että me kantamme vastuut vastuumme on tärkeää, myös tärkeää myöskin sisämarkkinoiden toimi, toiminnan vuoksi. Esimerkiksi Ranska ja Tanska ovat, halussa, halua, ovat menossa pidemmälle sen takia, kun jäsenmaat ei, tai EU ei ole riittävän tiukkoihin toimenpiteisiin ryhtyneet. Mietinnössäni haluan edesauttaa sitä, että nämä hormonaiset haitta- aineet tulevat tarkemman valvonnan piiriin ja myöskin sitten selvitämme tarkemmin ne aineet, jotka uhkaavat terveyttämme. Pari 50 vuotta ovat osoittaneet, että, että ihmisten hormonalliset häiriöt ovat äh, lisääntyneet merkittävästi, erityisesti äh, äh, lisääntymiseen liittyvät vaivat ovat lisääntyneet. Esimerkiksi sperma, sperman taso, ta, taso on nykyään heikompaa kuin aiemmin. Ne naiset, jotka on, joilla on todettu rinta, rintasyöpä, esimerkiksi Iso-Britannissa, heidän lukumääränsä lähes kaksinkertaistunut 80 vuodesta vuodesta kahden vuoteen äh, verrattuna. Äh, nämä, näitä vaikutuksia, vaikutukset ovat monesta lähteestä peräisin, sosiaaliset syyt, lääke, lääkeaineet, äh, mu, mu, muutamat mainitakseni, mutta totta kai myöskin tiede on osa pystynyt näyttämään, että, että, että kemikaalien osuus näissä hormonitoiminta häiritsevissä äh, aineissa on merkittävästi kasvanut. Me emme saa ihan täydellistä tietoa näistä vaikutuksista varmaan koskaan. Tässä tämähän riippuu altistumisen ja äh, vaikutuksen välinen aika saattaa olla pitkä äh, kehitysvaiheessa henkilön alt, alt, alt, alttius on ihan erilainen äh, äh, vastasyntyneen tai 13, 13 viikon ikäisen äh, sikiön altistumisaste saattaa olla aivan erilainen. On tärkeää saada tietoa tästä ja todeta se, että, että ne saavat, saattavat vaikuttaa hyvinkin eri, eri suuruisina annoksina annettuna, että pienet annokset saattavat olla vaarallisempia kuin suuret annokset, ainakin yhtä, sanon, yhtä vaarallisia semmoisia nuoret ja synnytysikäiset naiset ovat kiinteä osa yhteiskuntaa. Pitää koko yhteiskunta yhteiskunta turvata. Eli meidän täytyy ajatella kaikkia esimerkiksi rakennusaineet, et, e, e, ei, heitä voi, ei niitä naisia, jotka ovat jo täyttäneet niin tehtävänsä synnyttäneet, ne lapset kun haluavat e, eristettäisiin asumaan johonkin muihin olosuhteisiin kuin sitten taas toiset. Ei se, vaan kyllä pitää kattavamman käsitellä. Varovaisuusperiaatteen tulee tässä vallita. <clears throat> Meidän pitää pyrkiä Iran tässä passiivisuudesta. EUn pitää löytää yhteiset kriteerit sille, mitä tämä hormonihäiriö häiriöt aiheuttavat äh, haitta-aineet sitten oikeastaan ovat ja me luetteloida äh, kemikaalit, jotka ovat äh, haitta-aineita, hormonaalisia haitta-aineita, sitten luettelo kokonaan puuttuu. <clears throat> Sitten myöskin sellaisia aineita luetteloida, jotka pitää pitkohiljaa ottaa kokonaan pois käytöstä tai korvata sitten vähemmän haitallisilla aineilla. E, ja sen sijaan, että eh, viranomaiset välttämättä joutuvat todistamaan, että joka eh, ikinen aine, erillinen aine on vaarallinen, meidän täytyy eh, välttää sitten yleisesti sellaisten aine kokonaisuuksien käyttämistä. Erityisen tärkeää on tehostaa tehostaa niiden aineiden luetteloa, jotka sallitaan elintarvikkeissa, koska ne päätyvät sitten ruokaan, jota syömään. Tarvitaan myöskin tiukkoja sääntöjä siitä, mitä kemikaaleja voi saadaan tekstiileissä käyttöä, koska sille, niille altistumme aivan erityisesti. Samoin myös rakennusmateriaalit on tarkastettava, koska nehän ovat sitten siinä ympärillämme altistamassa meitä pitkän ajan kuluessa. Käytännössä meidän täytyy Sara, tässä haluan huomauttaa varjoesittelijöiden käännösvirran kohdassa neljä kuutta tulee olla hazard assessment, ei risk assessment, sillä on ihan selkeä näillä kahdella käsitteellä on selkeä ero tässä. Se, mitä halusin sanoa tässä vaiheessa, kiitoksia kaikille, jotka ovat osallistuneet siihen, ja myöskin sihteeristölle kiitokset ja kaikille nyt haluan sitten mielellään kuulla varjoesittelijöiden ja muiden äh, kiinnostuneiden äh, mielipiteet siitä, miten saamme mietinnän parempaan, paremmalle tolalle. Held Krista Klass. Kiitoksia, Osa <clears throat> Krista Klass. Kiitos Osa oma aloite mietinnöstäni saman tyyppinen keskustelu kuin vesipolitiikan tiimalta jo käytän tätä. Tämä on hankala, mihin on vaikea ottaa kantaa. Me koko ajan tulee uusia aineita, olosuhteet muuttuvat, ihmiset muuttuvat ja tämä kaikki nostattaa kysymyksiä. Minulla, minulla Mm, kotiseudulla on se, että mitä viljelijöistä, mitä vielä tiedä, sitä ei edes ole olemassakaan, mutta nyt tilanne on kuitenkin kaiken tavoin muuttamassa. Me, jos, me, jos aina olisi tehty niin kuin, nyt tehtäisiin aina, jos aina tehtäisiin niin kuin ennen on tehty, emme pääsisi tässä ollenkaan eteenpäin. Tämä riskienhallinta kaipaa innovaatioita. Me haluamme tällaisen ennaltaehkäisevän järjestelmän ja sellaiset aineet ovat erityisesti tapetilla, jotka ovat vaarallisia esimerkiksi kasvinsuojeluaineissa, vedessä ja muualla olevat aineet, jotka vaikuttavat hormonitoimintaan, ovat asioita, jotka huolestuttavat meitä ympäristömuutokset ja muut, esimerkiksi ihmisten havaitut muutokset, spermalaadun heikkeneminen, syöpän, syövän yleistyminen on huolestuttava. Komissio on vuoden loppuun mennessä luvannut työstä tällaisen ar- ar- arvioin, arvioinnin esimerkiksi näiden hormonitoimintaan vaikeuttavien aineiden cut-off-listan Eh, jossa joka korostaa, mikä korostaa tätä eh, teemaa. Eli että, eh, että sen jälkeen, kun se, että sitä ei, jos ei sillä ole nimeä, niin sitä ei olekaan. Se on väärin. Me, me voimme tietysti vaatia lisää tutkimuksia ja selvityksiä ja sitä kautta sulkea sitten vaaramomentteja ulkopuolelle, mutta sitten mutta voimme tietysti todistaa sitten näissä laboratorioiden viljelmissä näitä, näitä pitoksia. Ei näitä tarvitse sieltä Bordenseen pohjalta käydä etsimässä välttämättä. nämä haasteet ovat kuitenkin haasteet ovat liian suuret. Ensin tarvitsee miettiä, että mikä, mikä on sitten, millä, millä mitataan se, että onko jokin aine vaarallinen vai, vai vaar, vaaraton. E, e, ihmiset, kasvit, eläimet ovat erilaiset. Mikä on sitten tämän normaalin normi ja standardi ja, ja kuka, kuka sen sitten taas määrittelee? Me tarvitsemme enemmän tieteellisesti ja poliittisesti hyväksyttäviä arvi, arviointiperusteita, joiden pitää olla nekin, niidenkin arvioitavissa. Me tarvitsemme kansainvälisen arvioinnin tästä vaarallisuudesta. Se pitää todentaa sitten toimi- elävässä yksilössä eikä laboratorio-olosuhteissa. Myöskin lääkkeet myöskin vaikuttavat hormonitoimintaan väistämättä. Toiset ovat vaarallisempia kuin toiset, toiset ovat tehokkaampia kuin toiset sen vuoksi niille pitää olla ihan omat riskikategoriansa, <clears throat> jos ajatellaan tällä äh, hormoniin toimintaan vaikuttavat aineita, aineita kokonaisuudessaan, ne pitää ottaa, niihin pitää suhtautua äh, vakavasti. Äh, <clears throat> jos yksi yhden laboratorion väittämä ei, vält, ei riitä, vaan se pitää todentaa toisessa vastaavassa. Ja tästä tulee ehkä huonoja uutisia niille, niille, jotka ovat tuloksia mielestään saaneet. On todettu, että eivät olekaan objektiivisia minä viittaisin tässä WHO itse hyväksymin arviointimenetelmiin. Kiitos, Korin. Wir haben die Schattenberichterstatter. Dann... tässä ole varjoesittelijät ensin. Rosbach on Charles Mose, Schlüter ja jo Lainen. Siinäpä puhujat tälle illalle. Dann haben wir alle. Okay. Corinne Lepage. Merci. Corinne Lepage. Monsieur le Président. Kiitokset puheenjohtaja. Minä tahdon ensiksi kiittää Westlundia tästä mainiosta työstä. Tämä menee aivan oikeaan suuntaan, mutta useassakin kohdassa se vaatii vielä kehittelyä ja vahvistusta te- muotoiluunsa. Ennaltaehkäisyyn periaate on tietysti olennainen, mutta meidän mielestämme täytyisi miettiä, minkä tyyppisestä öö, torjunnasta tässä on kyse. Ei miettiä mitään yleisiä käsityksiä tästä asiasta. Täytyy vaatia, että riski on selvä. Silloin ryhdytään e, tuohon ennaltaehkäisyyn. Ja meidän täytyy vaatia tiettyjen elementtien täyttämistä ennen tuon ennaltaehkäisyn periaatteen ryhtyminen. Tämä on nimittäin tutkimukseen liittyvä periaate ja sitten meidän täytyy saada lisää tutkimustulosta näistä kysymyksistä. Sitten jo olemassa olevista tutkimuksista mielestäni nykyisten modernien tutkimusmenetelmien käyttö on hyvä ajatus ja sitä pitäisi edelleenkin kannustaa. Ja Ranskassa erityisesti meidän terveydenhuoltovirastomme on havainnut, että tiettyihin hormoneihin, kuten bisfinoliin, on ehdottomasti puututtava ja kerättävä kaikki tutkimukset tästä kysymyksestä, myös ne kaikki pöytäkirjat, joita on saatu laboratoriokokoista, e, mutta kaikki nämä laboratoriotutkimukset eivät vastanneet hyvää laboratoriokäytänteen varsinaisia tavoitteita, eli oli hankala saada tietää, minkälaiset tulokset laboratorioissa varsinaisesti oli näistä aineista saatu. Ja kolmanneksi tuki tukisin täysin esittelijän ajatusta viitearvottomista aineista. Meidän täytyisi luoda tällainen tietynlainen viitearvo, joiden pohjalta haitalliset vaikutukset ryhtyvät sitten syntymään. Ja tietysti myös yhdistelmävaikutukset, joita tietyillä aineilla on vaikutuksissa toisen aineen kanssa. Tämä on hyvin hankala asia. Ja vielä sitten esittelijä pyytää komissiota jatkuvasti uudelleen arvioimaan ja päivittämään tätä lainsäädäntöä ja erityisesti erityisesti riskiryhmiin, e, riskiryhmiin, jotka altistuvat erityiseen Merci, monsieur. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle tästä lausunnosta. Minulla olisi itse asiassa pyyntö komission suuntaan jo vuoden ajan tuolla ympäristöpääosastossa on useaan otteeseen otettu esille se, miten politiikkaa ja strategioita näissä eh, hormonaalisissa muutoksissa pitäisi korjata. Ja komissio on puhunut myös EFSAn kertomuksesta. Haluaisin nyt tietää, mistä syystä tällaista päällekkäisyyttä on olemassa. E- Envipääosaston yhteydessä siellä kuitenkin puhutaan terveyspääosaston, kuluttajasuojan ja oikeuspääosaston kysymyksistä ja myös kemiallisen teollisu- kemian teollisuuden e- edustajat ovat olleet mukana ja myös yhtäkkiä sitten, kun komissio on näin paljon eri yksiköissä tuottanut tietoa, niin se lähettää sen takaisin hankkeisiin sitten eh, sekä Sankoon että EFSAan. Minä ihmettelen tätä. EFSA EFSA-yhteydessä on useasti puhuttu jo monista eturistiriitakysymyksistä myös. Minä toivoisin nyt, että komissio selostaisi, mikä on EFSAn suhde teollisuuden edustajiin. Tämän lausunnon haasteet ovat juuri se, että tässä määritellään, minkälaiset nämä hormonaaliset häiriöt oikein ovat. Tämä on se kaikista olennaisin asia. On kyse sitten Envia-pääosastosta, neuvostosta tai kaikenlaisista jäsenvaltioiden asiantuntijoista. Heidän tehtävänsä on nimenomaan määritellä tämä kaikista tarkimmin, koska hormonihäiriöt eivät välttämättä ole ihan samanlaisia vaikutuksia luovia kuin muut kemialliset aineet esimerkiksi. Tässä ei ole mistään lineaarisesta, selkeäviivaisesta alasta kyse, vaan nyt kyse on nimenomaan hormonihäiriöistä, jotka vaikuttavat esimerkiksi ruoansulatukseen ja niin poispäin. Corinne Lepage jo sanoikin, ettei tässä ole niinkään tuossa, e, tuossa ennalta varautumisen peru, peru, periaatteessa mukana, vaan nyt täytyy ryhtyä jo toimiin. Meillä on olemassa tuhansia tutkimuksia hedelmättömyydestä, liikalihavuudesta se, ja, ja sen sellaisesta, joka liittyy hormonihäiriöihin nimenomaan. Ja meillä on tutkimustuloksia, mutta mitään ei ole tehty, eli ollaan eräänlaisen toisenlaisessa, toisenlaisessa tällaisessa ristiriitaisessa tilanteessa, ja meidän täytyy nyt jo ryhtyä valvomaan teollisuuden tuottamia tuotteita, ovatko ne, tuottavatko ne hormonihäiriöitä ja hormonisaalisia sairauksia vaiko eivät. Tämä on se kaikista tärkein kysymys. Ranska ja Tanska ovat jo vieneet tätä eteenpäin hyvinkin innokkaasti ja tällainen bisfenolin kieltäminen esimerkiksi on näissä maissa jo toteutettu varsinkin raskaana olevilla naisilla. Eli tämä on oikein tärkeä lausunto ja minä haluaisin haluaisinkin nyt komissiolta kysyä, miten tämä liittyy siihen kokonaishankkeeseen kemiakaalisista aineista, johon on ryhty Euroopan unionissa. Ja no niin, nyt sitten meidän täytyy pyrkiä välttämään näitä hormonihäiriöitä sisältäviä aineita kansanterveyden edistämiseksi, mutta siihen me tarvitsemme tämän valtavan työn määritellä, mitä nämä hormonihäiriöt ovat, ja sitten vaatia teollisuutta niitä olevan käyttämättä ja sitten korvaamaan ne ja kieltää nämä hormonihäiriöitä tuottavat aineet tyystin. Kiitos. Kiitos. Ja <clears throat> Anna Rosbach, pari minuuttia ainoastaan. Tak, formand. Jeg skal undskylde, at vores skyggeordfører ikke kan være... Kiitokset puheenjohtaja. Redegør for vores gruppesyn på... Kiitoksia. Pahoittelen sitä, ettei varjoesittelijämme pääse eh, paikalle. Eh, haluan kuitenkin kertoa varjoesitellämme kannan tähän. Eh, hänen mielestään on hyvinkin tasapainoinen, eikä välttämättä Mm, tieteellisen tutkimuksen nykysuuntauksen mukainen. Meidän, hänen mielestään, siis minun varjoesittelin mielestä, meidän pitäisi ottaa, saada selville, mikä, minkälainen, mitä nämä hormonaiset haitta-aineet ovat ja mitkä aiheuttavat vaurioita. <clears throat> Tässä on, me emme tiedä oikein näistä asioista riittävästi, mutta, eh, mutta mietinnössä kuitenkin tehdään näiden perusteella johtopäätöksiä. Eh, me pidämme sitä eh, ryhmänä huolestuttavana, niin miksi niitä voidaan sitten vaarallisena pitää niin kauan, kun ei ole toisin todistettu sitä siitä ryhmämme on hiukan epäluuloinen. Kaiken pitää perustua tieteelliseen näyttöön mielestämme. me katsomme ryhmässä, että tätä riskiperustaista lähestymistapaa pitää tässäkin äh, soveltaa ja sen täytyy perustua tieteelliseen näyttöön. Toivottavasti tämä tässä matkan varrella paranee. <laughs> Vielen Dank, Anna Rosbach. Kiitoksia, Anna Krista. Salve Herr Forman. Jeg vil starte med at sige tak til ordføreren for, hvad jeg... Kiitokset, puheenjohtaja. Niin, kiitos esittelijälle tästä mainiosta lausunnosta. Se menee aivan oikeaan suuntaan, se on hyvin tasapainoinen. Meidän täytyy tosiaan ryhtyä toimiin nyt ja vaatia komissiolta toimia. Olen tästä samaa mieltä. Rosbachin ajatusta jäin nyt ihmettelemään koska ei ole mitään epäilystä siitä, etteivätkö hormonihäiriöt tuottavat aineet olisi vaarallisia on vaikea toki määritellä, minkälaiset viitearvot sitten täytyy täyttää, jotta nämä häiriöt ovat selkeästi vaarallisia ja ryhtyvät vaikuttamaan. Tämä lausunto joka tapauksessa ova, on löytänyt hyvän tasapainon tähän ja meidän täytyisi esittää komissiolle tiettyä aikataulua asiaan reagoida. Ja sen jälkeen täytyisi miettiä, tarvittaisiinko eurooppalaista keskusta hormonaalisille haitta-aineille. Niin, ja meidän täytyisi erityisesti nyt seurata asian kehittymistä koko mantereella ja siksi tuollainen keskus olisi hyvä. Tämä on mainio lausunto. Dann Karl Schlüter, bitte. Kiitoksia, Karl Schlüter. Kaksi minuuttia. Tacka Åsa för en eh, bra rapport. Äh, kiitos, minäkin haluan kiittää Osaa hyvästä mietinnöstä. Äh, äh, olen kyllä samaa mieltä siitä, että meidän pitää löytää uusia, niinkään, niinkään uusia kate, kategorioita tällaisessa hormoni, hormonitoimintaa häiritseviin tuotteisiin. Kaikki, eh, kaikki, ei sitä määritelmää voida sotkea, vaikka ylipäätänsä kemikaaleista aina, kemikaaleista aina mietimmekin, millä tavalla ne ovat haitallisia. Sitten kun puhumme niistä määr, määritelmistä, määritelmistä, näille hormonaalisille haitta-aineille ei ole yhtä, yhtä, yhtä ja samaa yhteistä määritelmää. Ne pitää sopeuttaa muihin direkti- muiden direktiivien määräyksiin ja siihen, mitä muita haittaa mitä muuta haittaa niistä voi olla. Mistä on tärkeää, että me tässä jämähdä pelkästään tällaisen oma aloite mietinnöksi, vaan sen pitäisi johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Kuluttajan on todella vaikea suojautua yli, yli yli summaan. Ja sitten luulee syövänsä hyödyllistä salittia. Siinä sitten tulee rouskineeksi tomaattia ja kurkkua ja ja salaatteja, jotka ovat, ovat ne kolme aine, ainesosaa, jotka ovat kaikkein altteimpia aiheuttamaan hormonhaisia häiriöitä. Siellä on dolmitia ja muita kaikkia napsakoita aineita. Eli siis tällaista on hankala suojautua. Kaikilla ei ole varaa ostaa tällaisia bio, bio, luomutuotteita. Kuluttajat voisivat suojautua. Ajatellaan esimerkiksi vaikka säilykkeen, säilykkeitä ja siellä, siellä olevia aineita. Puhdasta on aika hankala löytää. Kiitoksia. Jollainen. Kiitoksia. Osa West London tehnyt, tehnyt hyvä, hyvän mietinnön. Se oli yksi tällainen seminaarikin, muistaakseni siinä oli vain yksi meppi edustettuna, mutta kuitenkin <clears throat> tässä monet muutkin esittivät siellä avoin, hyviä, hyviä kysymyksiä ja, ja ovat peräänkuuluttaneet toi, toimia sekä tutkimuksen että sääntelyn osalta Minusta tässä äh, mietinnössä on nyt äh, osoitettu sormella kaikkia sitä, mitä me haluamme, niin mitä haluamme komission tekemän. Äh, haluamme määritelmiä. Artiklassa kolme piille ongelma, jossa haluaa tämmöisen luokittelun, ei pelkästään määrittelyä, vaan luokittelun. Se on tärkeä, koska ja artiklassa 4 vaaditaan tällaisten äh, vaaran arviointiin. Ja tässä peräänkuulutan tämä varovaisuusperiaatetta, eli että tämän riski, ar, riskien arvioinnin tulee olla hyvinkin kattava, eikä, eikä pelkästään si, äh, perustua siihen, että tällainen uhka on, vaan pitää sitten myöskin miettiä, miettiä sen ennaltaehkäisyä. Eh, sitten viitataan äh, REACH-lainsäädäntöön, äh, äh, tämän kielto rajoituksiin ja myöskin sitten korvaaviin aineisiin ja, ja korvaavat aineet tulisi tietysti sitten löytää tämän RICHin lupamenettelyn kautta niin ikään. Tämä on kyllä hyvä pohja yhteistyöllä ja komissioltakin olisi hyvä tietää sitten, mitä, mitä miten he aikovat tässä edetä, millä aikataululla se, meillä on siellä yksikön johtaja, yksikön päällikkö Jorn Hansen neuvostossa, komissiosta, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia, että sain mahdollisuuden sanoa muutaman sanan komission työstä, joka koskee hormonallisia haitta-aineita ja pyrin myös vastaavaan kysymykseen, joka liittyy EFSAn työhön tässä yhteydessä. Tällä hetkellä teemme tarkistusta tai tarkastamme tämän hetkistä strategiaamme ja tämän tarkastuksen tulisi olla valmis tämän vuoden lopussa, ensi vuoden alussa. Me teemme aiemman strategian tarkastuksen, katsomme mikä siinä on ollut hyvää. Ja ensi vuoden ensimmäisen, ensimmäisellä puoliskolla pyrimme sitten rakentamaan tämän uuden strategi- tai tämän vanhan strategian hyvien puolien varaan ja tarkoitus on saada aikaan uusi strategia, joka siis kuten sanottu perustuu aiempaan strategiaan sen siitä saaduihin kokemuksiin. Samassa ajassa pyrimme myös tehdä ehdotuksen kriteereiksi ja määritelmiksi, jotta voidaan yksilöidä hormonallisia haitta-aineita. Eli ensi vuonna noin maalis-huhtikuussa on tämä tavoite aika. Ja tässä yhteydessähän me olemme jo, tai tähän liittyen olemme jo tehneet paljon työtä parissa ryhmässä. Sidosryhmiä ja tiedemiehiä on otettu mukaan tähän työhön. Se työ, jota olemme tehneet hormonaalisten haitta-aineiden suhteen, kulminoitui konferenssiin, jonka järjestimme tämän vuoden puolivälin keskipaikkeilla. Johtopäätökset olivat samankaltaiset kuin mitä on luettavissa tämän mietinnön johdannossa, jonka Westlund on te- tehnyt. Eli johtopäätös on se, että tiedettä on nyt, tieteellistä tietoa on kerätty jo monien vuosien ajan, mutta ja nyt tässä vaiheessa meidän tulisi voida siirtyä tästä tiedon keruusta sen käyttöön, kun laadimme uusia säädöksiä. Mitä sitten tulee EFSAn rooliin, olen kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus selvittää tätä asiaa. Jokuhan voisi nähdä, että tässä tehdään päällekkäistä työtä, mutta komission näkökulmasta näin ei ole, eikä meidän aikeemme ole niin tehdä. Se prosessi, jota olen kuvailut, on nimenomaan keskittynyt keskittynyt hormonallisten haitta-aineiden tiimoilta tehtävään työhön. Me olemme ottaneet mukaan kaikki pääosastot tähän työhön mukaan, ja ne toimet, joihin komissio on ryhtynyt, se on pyytänyt EFSAlta erilaisia näkemyksiä, jotka liittyvät hormonallisiin haitta-aineisiin nimenomaan EFSAn mandaatin puitteissa, EFSAn oikeudellisen mandaatin puitteissa. Ja tämä tiedon pyyntö tehtiin sen käytänteen puitteissa tai velvoitteen puitteissa, joka meidän henkilöstöllämme on, kun se tekee lainsäädäntöehdotuksia. Eli meidän velvoitteemme on kuulla EFSAa. Ja kun olemme omia velvoitteitamme toteuttaneet, kun olemme lainsäädäntöä laatineet, niin näihin velvoitteisiin on kuulunut myös EFSAn kuuleminen, mutta ei kukaan ole lähtenyt siitä, että tarkoitus olisi te- tuplata tai tehdä päällekkäistä työtä. Ei. Tässä on kyse vain siitä, että pyrimme laatimaan lainsäädäntöä ja DG Sankossa meidän toimialamme kuuluvat nimenomaan nämä hormonalliset haitta Kiitoksia herra Hansen yhteenverosta ja sitten vielä lopuksi esitellelle osalle puheenvuoron. Kiitoksia kovasti. Ja kiitoksia kaikkia näkemyksiä. Tässä nyt ei ole aikaa antautua mihinkään syvälliseen keskusteluun, mutta meillä on niitä edessä vielä, uskoakseni. Ja on tärkeää pysyä ajan, ajan, ajan tasalla alan tutkimuksessa ja, ja kysyä sitten tutkijoilta, jotka näitä hormonaalisia aineita selvittelevät, heidän kantaansa. Ja kollegat, jotka eivät ole vielä perehtyneet tähän. Meillä on kaksi äh, selvitystä, äh, tutkimusta näistä äh, hormonaista haitta-aineista. Siinä on komission selvitys tästä, jossa on, on käyty läpi tätä nyky- nykytilannetta. Me emme nyt omassa mietinnössä näin pitkälle yksityiskohtiin voi mennä. Ja sitten, sitten hormonallisten haitta-aineiden vaikutusta ympäröivään maailmaan käsittävä selvity on meneillään. Tämä kaiken kaikkiaan ei ole mikään uusi asia, paitsi ei sen paremmin parlamentissa kuin Euroopan unionissa muutenkaan tästä jo vuosikymmeniä äh, puhuttu, mutta mitä ei ole juuri tehty, jos nyt vaikka, vaikka tuttipullojen äh, näitä haitta-aineita ja näin poispäin. Meidän pitää vastu- vastuullisesti tässä äh, tehdä työtämme ja me, me, yhteiskuntahan äh, edistyy, se äh, hankkiutuu, hankkiutuu eroon vaarallista aineista ja ottaa sitten käyttöönsä vaarattomampia, ympäristöystävällisempiä asioita. Eivät nämä välttämättä sulle toisiaan pois, siis tämä ympäristöystävällisyys ja terveysvaikutteisuus täydentävät vain toisiaan. Kiitoksia tästä. Keskustelu tästä on päättynyt 16. marraskuuta. Tänä vuonna on muutosesitysten jättämisen takaraja 18. päivä joulukuuta on määrä tästä äänestää valiokunnassa. Ja ehkä sitten täysistunnossa huhtikuussa voidaan lopullisesti hyväksyä. Kiitoksia tästä. Äh, huomenna aamulla kymmeneltä äh, jatkamme äh, äänestyksellä, joka alkaa Schnellhardin kahdella mietinnöllä. Kiitoksia ja mukavaa iltaa.